No niin, jatkakaamme. Ja olisi hyvä, jos muutkin voisivat sopeutua tähän uuteen kokousrytmiin. Niin, esityslistan kohta kahdeksan, tai oikeastaan yhdeksän, virkamatka Suomeen. Niin, hyvä, että olette päässeet tänne paikalle. Niin, me olemme nyt jo kahdestaan täällä. Kollega Stechowski ja Pos SMDstä ovat mukana neljä vain, mutta seitsemän voisi lähteä, joten innoskaasta osallistujan joukosta ei voi olla puhe. No tietenkin se on aika hankala aina valmistautua näihin reissuihin. Mutta sen verran ohjelmasta tarkoituksenahan oli katsoa tällaisia hyviä käytänteitä – Eli hankkeita, jotka meidän mielestämme ovat ehkä hyviä. No katsotaan sitten paikan päällä, minkälaisia ovat. 30. lokakuuta aloitamme. Aiheena modernit teknologiat, maidon tuotanto. Sitten käydään toteutettuun, toteutettuun totuttuun tyyliin valtiotalouden tarkastusvirasto. Ja sitten yllättävä tauko ja sitten käymme uudessa eduskuntatalossa ja illalla sitten entinen tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ala Nissilä illallistaa meidän kanssamme. Sitten seuraavana päivänä käymme Mall of Tripler hanketta tarkastelemassa ja sitten meillä on pyöräpöydän keskustelu. Sen jälkeen siirrymme Lappiin. Hyvänä on se, että myöskin päivällä siellä on pimeetä ja käymme siellä, missä joulupukki asuu, joten jos teillä on vielä jotain toivomuksia joulupukille, niin voitte ne jättää siellä sitten paikan päällä tai sähköpostitsekin, sekin vielä onnistuu. Sitten keskustelemme mie- vielä Lapin rakenteellisista kysymyksistä eri kumppaneiden kanssa. EU-rahoitusta saaneita hankkeitakin käymme tarkastelemassa. Ja sitten Arctic Circular Economy kiertotaloushanke, sitäkin käydään tarkastelemassa. En tiedä, onko se hyvä ajatus, mutta jälkeenpäin ollaan joka tapauksessa viisaita. Eli meillä on tällainen ohjelma, jos, johon on ympätty syrjäisen seudun alueella toteutettavia hankkeita. Aluepääosaston edustaja kollega Hakkonen Medings ja kollega Shelfut, teiltä kaipaamme vielä lisää infoa. Mihin meidän tulisi kiinnittää huomiomme? Kollega Hakonen, olkaa hyvä. Hello. Uh, Hei. Oikein hyvää päivää kaikille. Olen Elina Hakonen Regi-pääosastolta ja olen siellä äh, sellaisessa osastossa teissä, joka vastaa Suomesta ja Baltian maista. No, Suomi on hyvä esimerkki tässä ja toivottavasti tämä sitten käy ilmi myöskin tuon mission aikana, kun näette, miten toimeenpano käytännössä siellä tapahtuu. Meidän näkökulmastamme kohesiopolitiikka 2007-2013 Suomi sai noin 1,7 miljardia euroa komissiolta ja 2014 20 summa on noin neljänneksen pienempi yleensä ottaen 2007-2013 kaudella kohesiopolitiikkaa toimeenpantiin viiden EAKR ja kahden sosiaalirahasto-ohjelman kautta. No, EAKR, Pohjois-Suomi, Länsi, Itä ja sitten Ahvenanmaa ja sama koski sosiaalirahastoa eli maata ja sitten Ahvenamaata. Ja tällä hetkellä nämä ovat päätösvaiheessa ja jäsenvaltiota on nyt pyydetty sitten maaliskuuhun mennessä lähettämään kaikki asiakirjat ja myöskin komission tarkoituksena on lähettää kaikki huomiot. EAKRn Suomen osalta mitään auditointiin liittyviä kysymyksiä ei otettu esille, joten ohjelmat voidaan nyt saattaa päätökseen. No sitten Ahvenamaan osalta joitakin huomioita tuli region tarkastajilta. Tämä liittyi yhteen melko suureen virheeseen Ahvenanmaan ohjelman koon osalta ja viranomaisia pyydettiin tekemään korjaus tai jatkamaan tarkastustyötä ja he päättivät jatkaa tarkastustyötä ja se siis jatkuu edelleen. Regiopääosasto toimeenpani kaksi tarkastusmissiota eikä löytänyt mitään suurempia, suurempaa sanottavaa. Suomen tarkastusviranomainen on kakkoskategoriaan luokiteltu ja näiden tarkastusmissioiden ja kaikkien raporttien jälkeen, joita me saimme, joten Suomen, Suomen tarkastus virkamiehet saivat, noin, saivat artikla 73 statuksen, eli näihin voi komissio luottaa ja näin sen työ helpottuu. 2014-2020 ajanjaksolle meillä oli kolme kohesiorahasto-ohjelmaa, yksi Manner Suomessa, EAKR ja, ja sosiaalirahastoon ja sitten meillä on Ahvenanmaalla näitä ohjelmia ja viime vuonna Suomi päätti siirtää 20 miljoonaa EAKR ja kansallista rahoitusta uusiin PK-yritysten aloitteisiin, joka tarjoaa, tarjoaa takeet PK-yritysten rahoitukselle. Tähän mennessä ei ole tarkastusmissioita vielä suoritettu ja ehkäpä annan nyt sitten työllisyyspääosastolle tässä puheenvuoron, sillä he ovat vastuussa tarkastuksesta 2014-2020 ajanjaksolla sekä EAKRn että sosiaalirahaston osalta. Mark Helford from DG Employment Audit Side. Tarkastuspuolelta voin vahvistaa sen, mitä te itse sanotte rouva puheenjohtaja koskien hyviä käytänteitä. Tällä kaudella virheaste on ollut Suomessa hyvin alhaalla ja varmennukset ovat olleet korkealla tasolla poikkeuksena sosiaalirahaston päättämisasiakirja. Siellä virheaste on hiukan noussut, mutta tämä on korjattu Suomen viranomaisten toimesta 20 mennessä Yli tuhat hanketta on hyväksytty ja ovat nyt täytäntöpanovaiheessa. Maksut ovat hiukan myöhässä, sillä me odotamme vielä kentältä vihreää valoa ja täytäntöönpanoa, mutta tarkastusnäkökulmasta ja vakasta varojen hallinnoinnista katsoen voin sanoa, mitä Helena totesi. Eli että me olemme erinomaisen tyytyväisiä siihen, miten Suomessa varoja on hallinnoitu. Kiitoksia. Genau, also, genau, dann fahren wir. No niin, eli mennään Suomaan ja käydään sitten taputtelemassa viranomaisia selkää. Sanotaan, että hyvin hoidettu, mitään muuta ei ole siis sanottavana. No tulepas semmoinen leppoisa matka. Kollegat Stehovski ja Sarvamaa seuraavina. Děkuji za udělení slova, děkuji i za to, co jste tady řekli. Já, když jsem si procházel... Paljon kiitoksia siitä, että sain puheenvuoroja. Kiitokset siitä, mitä totesitte. Minä katsoin näitä asiakirjoja ja havaitsin sieltä yhden asian. No, ehkäpä tämä on vitsi, mutta eurooppalaisista rahoista rahoitettiin sauna hevosille. No tämä kuriositeetti, kuriositeet, onko tämä löydetty jostakin niistä tarkastuspapereista vai onko tämä nyt valeuutinen, mitä e, internetissä levitetään? Näin tämän useaan otteeseen. No, kiitoksia tästä yleiskatsauksesta ja siinä suhteessa, mitä nyt olen tähän mennessä lukenut, minulla on samanlainen vaikutelma kuin mitä te täällä esititte. Kiitos. Edustaja Sarvoma, olkaa hyvä. Thank you, Chair. I'm really sorry I missed. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen todella pahoillani, että Tulin myöhässä kokoukseen. Minulla oli toimistossa tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Mutta se, mitä tässä kuitenkin kuulin, kuulosti aika hyvältä. Minulla ei ole kysymystä saunoista. Saunoja kyllä riittää jokaiselle. Teidän pitäisi tämä homma tietääkin. Mutta en usko, että tarvitsemme tätä varten edes EU-rahoitusta. Mutta minulla on käytännön kysymys, ehkä voisin sen muussakin yhteydessä ottaa sen esille, mutta ehkä nyt sitten yhtä lailla tässä yhteydessä, koska kysymykseni ja toisaalta myös ehdotukseni olisi, että ohjelmasta jätettäisiin tietty kohta auki lehdistölle. Mitä olisitte tästä mieltä? Esimerkiksi iltapäivällä tiistaina 31. päivä Meillä on pyörän pöydän keskustelu korruptiosta ja siihen liittyvistä kysymyksistä kansalaisyhteiskunnan ja yliopistomaailman kanssa. Sitten yksi osa iltapäivällä olisi tällainen ainoa avoin paikka tavata lehdistöä Helsingissä, koska kerran kaikki päätiedotusvälineet toimivat Helsingissä, tai ovat silloin Helsingissä, niin uskon, että voisimme houkutella heitä tapaamaan meitä jos avattaisiin ovet jo heille tässä vaiheessa, kun on tämä pyöreän pöydän keskustelu, koska muutoin meillä ei ole tarpeeksi aikaa, jos he sitten saapuisivat tämän jälkeen ja sitten meidän pitää alkaa jo kerätä kampeita ja lähteä lentokentälle. Tällainen käytännön ehdotus. Ja sama kysymys oikeastaan, samantyyppinen kysymys tätä koskee tätä Lapin ohjelmaa myös. Siellä on varsin vähän media edustajia siellä, mutta samanaikaisesti heitä kyllä kovasti kiinnostaisi, jos toiv- ottaisimme heidät mukaan tähän ohjelmaan kuuntelemaan ja sitten he voisivat ottaa valokuvia myöhemmin Lapissa. Hyvä ongelmana pidän sitä, että minä en halua synnyttää mitään ennakkotapauksia. En halua, että jotkut sanoisivat, että niin Suomessa tehtiin näin. Jos näin tehdään, niin Petri, kyselepäs vähän kollegoilta. Jos tämä sopii kaikille, niin tämä on ainokainen poikkeus puheenjohtaja hoitaa lehdistötilaisuudet eikä kukaan muu. Minä en niitä välttämättä halua järjestää, totta puhuen. Enkä halua myöskään, että me tässä ikään kuin annamme esimerkkiä, huoneesimerkkejä muille matkoille. Tässä on olemassa kiistanalaisia kysymyksiä ja minä en halua, että kansalliset jäsenet käyvät vaalikampanjointia kontvaliokunnan kokouksen kautta. Unkarissa meillä on ollut ongelmia tähän liittyen. Tämä on kuuma peruna ongelmallinen juttu. Katsotaan, mitä tähän pyöreän pöytään tulee. En sinänsä vastusta sitä, että tässä olisi julkinenkin osio, mutta en halua, että lehdistö on ikään kuin osa meidän valtuuskuntaamme. Niin minä uskon, että osa tästä ei nyt ehkä toimi, mutta se, että saamme hiukan näkyvyyttä tässä, niin ei se varmasti meitä haittaa, kun ajatellaan tällaisia kriittisiä matkoja, niin kyllähän tässä voidaan tiettyä viestiä lähettää myöskin meidän etujemme mukaisesti, mutta meillä on työpaja ensi vuonna siitä, että miten me voimme EUta liikuttaa täällä valiokunnassa ja sitten toiveiden eh, esittämisen määräaikaan, no se pitäisi hiukan tarkemmin vielä tässä ilmoittaa. Kiitos. Dear chair, let me assure you that... Puheenjohtaja, voin vakuuttaa että minulla oli ihan sama huoli kuin teillä, kun sanoitte, että te halua lehdistön tulevan käsittelemään öö, mitenkään kielteisellä tavalla toimia matkojamme missään jäsenvaltiossa. Mutta koska tämä ohjelma tuona tiistai-iltapäivänä käsittelee avoimuutta korruptiota ja keskustelu liittyy juuri tähän. Tehän tiedätte, lehdistä kyllä saa selville joka tapauksessa, mitä me siellä teemme, koska Suomihan nyt ei ole kaikkein ongelmallisin maa, mutta jos aiheeseemme liittyy korruptio, avoimuus tai jotakin tällaista, niin sitten emme, ja sitten emme antaisikaan lehdistön tulla kysymään meiltä, huomasitteko mitään, löysittekö mitään Suomessa, Suomessa ollessaan, niin se voisi antaa oudon vaikutelman lehdistölle, koska eivät he ole hiljaa, vaikka me kutsusikaan heitä, hän kirjoittavat joka tapauksessa. Se on tavallaan tämä toinen kulma. Also wir hatten in Ungarn niin, Unkarin liittyen. Meillä oli valtuuskuntamatka sinne ja sitten järjestin lehdistötilaisuuden, joka oli seurattavissa netin kautta livenä. 28 median edustajaa oli paikalla ja jatkuvasti 5-6 radio, TV-toimittaja oli kintereillämme. Se oli aivan kauhea tilanne no täytyy pohtia asiaa. No ehkäpä ohjelmaa voidaan muokata siten, että meillä on tällainen julkinen osio, mikäli se sopii kaikille. Kukaan ei ole ainakaan vastustanut sitä, mutta en halua, että tämä leviää ihan käsistä. Mehän käymme Tsekeissä, Espanjassa, ehkä ensi vuonna, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Kreikassakin käydään. Joten en halua, että tästä syntyy kansainvaellus ja mediaväkeä paikalla kun, enemmän kuin laki sallii, joten Tietenkin media voi seurata, kun jätämme joulupukille kirjeemme. No se tarkoittaa sitä, että 28. päivän lokakuuta mennessä pitäisi sitten toivomuslista rustata valmiiksi. Ajattelin, että pitäisiköhän lastentarhan väkeäkin tavata paikan päällä. No se olisi hiukan liian riskaapelia, koska tuota, emme voi välttämättä taata, että kaikki toiveet toteutuvat. No, tehdään jonkunlainen ehdotus ja katsotaan, sopiiko se teille, varsinkin ne, jotka lähtevät mukaan matkalle, mutta haluan, että tästä ei synny minkäänlaista ennakkotapausta muita matkoja silmällä pitäen. Sillä ihan sama minne mennään, niin emme me voi tehdä kunnolla töitä, jos opposition väki on huohottamassa niskaan. Sehän vain vetäisi maton jalkojemme alta. Saksassakin kerran kävi huonosti. Ei se mikään mukava tilanne ollut. Tämä olipa hyvä. I would like only... Niin, kiitos. Haluaisin vastauksen kysymyksiini. Siis tämä sauna hevosille tai jos on jotain muuta yhtä provokatiivista Suomessa. Ja toiseksi sanoisin, että olen täysin samaa mieltä kanssanne, mutta Petri kysyi vain osa ajasta lehdistön edustajille. Yleinen ehdotuksemme on se, että he haluavat olla kanssamme vain osan siis tämän pyörän pöydän keskustelun aikana, ja se riittää. Olen täysin samaa mieltä kanssasi, että emme kritisoi, emme tässä arvostele tätä. Tämä koskettaisi vain osaa median edustajista, joten tukisin Petriä kyllä tässä kysymyksessä. Tärkeää lisätä ja selventää se, että mitä minä tässä nyt mm, tarkoitin, niin tiistai-iltapäivänä pyöreän pöydän keskustelu, vain että journalistit kuuntelisivat, ei tietenkään he, heillä annettaisi puheenvuoroa, he vain olisivat siellä taustalla kuuntelemassa ja sitten heti tämän jälkeen voisi olla tämä lehdistötilaisuus, jos päätämme pitää lehdistötilaisuutta ollenkaan tällä virkamatkalla. Mutta jos ei halua lehdistötilaisuutta lainkaan, niin sehän on sitten ihan selvä linja. Siinä sitten se <clears throat> dann sind wir uns einig, dass wir... Eli, niin. No mitenkäs talousasiainministeriö tai teollisuuspuoli tähän reagoi? Mielestäni meidän työmme uskottavuus kärsii, jos avaamme ovet tällä tavalla. Mehän emme lähde sinne mollaamaan ketään, vaan haluamme keskustella kunnolla asioista. Kyllähän minulle sopii, että taas kerran keskustellaan lehdistön kanssa lounastavon sijaan. Sitten myöhemmin se ei onnistu, eli keskiviikkona ensimmäinen päivä ei se vaan onnistu. Jos niin aikaisemmin. Niin ehkä lennämme vielä hiukan myöhemmin Lappiin. Eihän sekään ole mikään argumentti, että päivässä aikaan pitää päästä Lappiin, koska pimeätähän silloin joka tapauksessa oli jopa yö tai päivä. Ja sitten tämä saunajuttu vielä. Niin. Se kurzer k odletu. Mitä máme odlet vlastně? Aivan lyhyesti. Tämä lähtö keskiviikkoiltana, mutta minulla ei ole mitään lentoa sitten Prahaan. Minun pitäisi olla torstaihin asti sitten siellä. Haluaisin nyt tässä hiukan keskustella siitä, että miten tämä voitaisiin hoitaa. mahdollisuus lentää Brysseliin ja sitten Brysselistä Prahaan. Tai sitten voisi odottaa Helsingissä seuraavan aamun lentoa Prahaan. Halusin vain nyt tässä tehdä selväksi sen, että minä sitten joudun pidentämään tätä matkaa torstaihin asti. Katsoin lentoja, Inge, ja sinun kohdalla se tilanne on varmastikin samankaltainen ehkä muidenkin kanssa. No, olet taas paremmin perillä kuin minä, mutta se ei ole mikään uutinen. Sitten tämä hevosille tarkoitettu sauna. Well, um... I don't have any knowledge on uh, horse En tiedä mitään hevossaunoista ja minunkin hämmästöisi, että kaksi tuntia äh, eläin istuu rauhallisesti 80 astassa, mutta jos annatte hiukan enemmän tietoja, niin voimme kyllä tarkastella, äh, tutustua asiaan ja voimme estää ehkä jatkossa tarkempia vastauksiakin. Ja, ich immer wieder erfrischend. Onhan se piristävä kokemus tämmöisenkin kuulla. No ehkä on hyvä, että, että tiedän, mitä eurooppalaisilla rahoilla aina tehdään. No niin. Oikeastaan nyt pitäisi siirtyä jo vastuuvapauskeskusteluihin, mutta komission jäsen ei ole vielä paikalla. 30 sekuntia on vielä aikaa. Eli uusi aikataulu muokataan käyttöön, katsotaan, että järjestetäänkö lehdistölle kuulemismahdollisuutta. Kollega Kraft, hienoa, että te olette päässeet paikalle. Teidän seuraajanne, kollega Muskeekin, on paikalla. Tervetuloa. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenkin on edustettuna kollega Gregor ja kollega Koslovs. Tervetuloa. geht gleich weiter. Jatketaan ihan tuota pikaa. Herzlich willkommen, Herr... No niin, tervetuloa arvoisa komission jäsen. Ja, wir... Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 10. Näin pääsemme siis esityslistan kohtaan 10, aiheena vastuuvapaus 2016. Tänään keskustelemme myöskin vuoden 2015 vastuuvapaudesta niin, en jätä mainitsematta, että me olemme saaneet tärkeän asiakirjan käyttöömme 179 sivua pitkä. Tämä ei ole reilua meitä eikä esittelijää kohtaan. Olisimme toivoneet, että ainakin viikonloppu olisi ollut tarjolla lukuaikana, eli että olisi voineet näin syventyä tekstiin riittävän hyvin, koska muutenhan meidänkin työmme menee aika lailla hankalaksi, joten todellakin nyt pyydän, että varsinkin kun kyse on näin tärkeästä asiakirjasta, niin että saamme sen riittävän ajoissa käyttöön. Sisäasioiden tarkastuksesta vastaava pääjohtaja, hänet olen toivottanut jo tervetulleeksi ja puheenvuoro siirtyy teille, arvoisa komission jäsen, olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja, arvoisa esittelijät Seller, hyvät naiset ja herrat, varjoesittelijät, Arvoisa tilintarkastustuomioistuimen jäsenet, hyvät naiset ja herrat, todellakin meillä on täydentäviä asiakirjoja, jotka lähetin teille vasta tänään. Ehdottaisin teille, että meidän pitäisi hiukan kalenteria justeerata paremmin. Ihmiset tekevät työtä meillä niin hyvin kuin pystyvät ja mielelläni sopisin, että me toimittaisimme viikkoa ennen kokoustanne nämä asiakirjat, mutta meidän ihmisemme olivat nyt vasta siinä tilanteessa, että kykenivät toimittamaan nämä asiakirjat. Ja mielelläni tarjoan kyllä parannusta tähän. Minä ehdottaisin, että tarkastamme yhdessä, milloin syyskuussa, lokakuussa komissio toimittaa asiakirjat ja milloin sitten kokous pidetään. Ei meillekään ole eduksi toimia näin. Me olemme, toimimme avoimesti ja me halua piilotella mitään. Ja voisimme näin tässä oppia kumpikin osapuoli. No, tämä menettely aloitettiin parisen viikkoa sitten, Tämä on tilintarkastusistuimen vuosikertomus, ja nyt me olemme sitten vastuuvapausmenettelyn alkuvaiheessa, eli seuraavien viikkojen aikana meillä on riittävästi mahdollisuuksia, että kollegani komissaarit, pääjohtajat antavat teille vastauksia. Ja sitten kuukaus, muutaman kuukauden jälkeen sitten saadaan päätös täältä ja myöskin neuvostosta. Ja olen valmis myöskin tarjoutumaan antamaan vastauksia kysymyksiin, kun olette lukeneet nämä asiakirjat. Jos teillä on konkreettisia kysymyksiä minulle tai palveluille no tässä vastuuvapausmenettelyssä, niin katsotaan hiukan taaksepäin edelliseen vuoteen, mutta – vielä tärkeämpää mielestäni on äh, tehdä optimointeja, parannusehdotuksia ja katsoa, millaisia seurauksia tällä on. No, samanaikaisesti nyt tässä on varainhoitovuosi 2018 äh, käynnissä ja myöskin viime vuosi. Ja sitten myöskin tässä otettaisiin huomioon seuraava monivuotinen rahoitus kehys, joka esitellään sitten toukokuussa ja jossa kaikkien asiantuntijoiden, budjettivaliokunnan, budjettivalvontavaliokunnan, tilintarkastusuomioistamme neuvoston kanssa pyrimme määrärahojen käyttöä tehostamaan ja myöskin avoimuutta ja toimivuutta pyrimme parantamaan. olemme samaa mieltä Lenin esityksestä täysistunnosta. Meidän täytyy kansalaisille ja veronmaksajille, jotka meitä tukevat, selittämään parhaalla mahdollisella tavalla, miten me ryhdymme toimenpiteisiin, miten me käytämme toimivaltuuksia, miten hankkeita rahoitetaan ja asioita ratkaistaan. Tässä on kolme mietintöä esityslistalla. Hallinta ja tilinpäätöstase ja sitten Seurantatoimenpiteet 2015 vastuuvapauteen liittyvät vaatimukset ja sitten vuosikertomus ulkoisesta tilintarkastuspalvelusta. Ja pääjohtaja Kraft, joka tässä on vieressä, niin hän on vastuussa tästä ja olen kiitollinen hänelle siitä. No tämä ensimmäinen mietintö tässä 2016 tilinpäätökset ja Tähän liittyy koko paketti, jonka me esitimme heinäkuussa, eli tämän saitte ennen kesätaukoa, jotta saataisiin täydellinen avoimuus ja vastuullisuus tässä mukaan. Haluaisin puhua nyt tässä vuotu, vuotuisesta taseesta. Meillä on tässä myöskin tulos, eli tuloksellisuus, mitä me olemme saavuttaneet, tämä tulostavoite, ja sitten tässä puhutaan myöskin meidän sisäisen valvontamme ja rahoitushallinnon tuloksista. Tämä tulo, tulosperusteisuus on meille tavoite. Se on budjettipolitiikkamme perusta. Ja myöskin entistä enemmän tilintarkastustuomioistuimessa sitä käytetään tällaisena tarkastusperusteena. No kysymys kuuluu, että mitä me voimme varmistaa EU-varat ja että myöskin parlamentin neuvoston politiikan tavoitteet voidaan täyttää. Pystymmekö me määrärahojemme kanssa tai avulla saavuttamaan yhteisiä tavoitteita? Komissiossa on vakaa tahto sille, että budjetti saavuttaa kansalaiset, eli saataisiin lisäarvoa sille. Ja tämä tulee selväksi myöskin näissä kertomuksistamme. No sitten tämä äh, toimintaraportti on meidän avainprioriteettimme. Ja esimerkiksi verrattuna viime vuotisen kertomukseen tämä on merkittävästi parempi. Ja totta kai teidän näkemyksemme on tärkeä ja me voimme pohjata sille sitten, kun 2017 tulee tarkastelun kohteeksi seuraavana. Tämä osoittaa sen, että talousarvioesityksen täytäntöönpano Eurooppa 2020 strategian tavoittamiseksi on onnistunut ja me teemme tässä työtä siinä otetaan oikeudenmukaisuus, työttömyyden torjunta ja muut asiat huomioon. Ja viime vuonna me olemme tässä myöskin saaneet aikaiseksi edistystä. Viime vuonna pyrittiin edistämään mm, kilpailukykyä ja konvergenssia, samoin kasvua ja työllisyyttä pyrittiin edistämään. Tämä raportti sisältää konkreettisia hankkeita ja esimerkkejä siitä, miten me työstämme asiaa viime vuonna 570 000 nuorta eurooppalaista osallistuivat vaihto-ohjelmiin, esimerkiksi Erasmus Plussaan. Eli yli puoli miljoonaa kansalaista hyötyi tästä kyseisestä ohjelmasta. Erasmus Plus on myöskin tapa, miten voidaan sitten työllisyysmarkkinoille saada – ihmisiä. Ja tässä myöskin pyritään, että seuraavassa rahoituskehyksessä 2020 jälkeen, vaikka meillä onkin puutteita, niin pyrimme silti kasvattamaan näitä Erasmus Plus-määrärahoja. Viime vuonna mm, me teimme paljon työtä pakolaisvirtojen ja maahanmuuttokysymysten parissa. Kreikassa meillä on 35 000 ihmistä, jotka saivat katon päänsä päälle ja saivat ensin teltan päänsä päälle, sitten kontteja ja saimme erilaisia tiloja heille. Ja myöskin kehittämme kehittimme tuollaisen välittömän apuvälineen, ja 2013, silloin kun monivuotisesta rahoituskehyksestä päätettiin yhdessä teidän kanssanne, niin tällaista ei silloin voitu nähdä, vaan me toimimme ja reagoimme hyvin nopeasti ja joustavalla tavalla. 2,1 miljardia euroa myönnettiin humanitaarista apua EUn kautta sellaisille ihmisille, jotka ovat hengen vaarassa, köyhyydessä, kokevat nälänhätää 80 e- e- maailman maassa – ja niiden lukumäärä, jotka olemme saavuttaneet, heitä oli 120 miljoonaa ihmistä, jotka tukea saivat. Viime vuonna me saimme kuusi uutta Galileo-satelliittia maata kiertävälle radalle. Nämä ovat riippumattomia muista palveluista ja meidän tavoitteemme oli saada Euroopan satelliittinavigointijärjestelmää. Ja voisin myöskin kertoa monista muista hankkeista ja monet sellaiset, jotka olivat teille tärkeitä, niitäkin edistettiin budjetissa viime vuonna, niitä rahoitettiin ja ehkä jopa, realisoi, ne ehkä jopa realisoituivat lopuksi. No sitten kohesiopolitiikasta. Meillä on edelleen ongelma siihen liittyen. Nämä budjettimäärärahat, niitä ei käytetä kokonaisuudessaan. Ja palaan tähän jonkin viikon kuluttua uudestaan teidän Ne komissio tarkastamme juuri, tarkastelemme juuri sitä, mitkä ovat ne syyt sille, että miksi annettuja määrärahoja esimerkiksi infrastruktuuria yhteishankkeita varten käytetään vain osittain hyväksi. Muutaman päivän kuluttua tulemme tekemään teille ehdotuksen, jotta kahdeksan miljardia euroa vähennettäisiin tätä. Yksi syy oli se, että liian myöhään saatiin päätökseen monivuotinen rahoituskehys. Se tapahtui liian myöhään. Tästä syystä toistaisin vielä vetomukseni teidän suuntaan, että tämä parlamentti ensi vuoden alussa sopisi seuraavasta rahoituskehyksestä ja siitä pitäisi myöskin päästä sopuun niin, että ei sitten heti 2020 vaalien jälkeen rahoituskehys sitten tule liian myöhään käsiteltäväksi. No sitten N plus 3, N plus 2 on tässä myöskin mukana yksinkertaistaminen. Osittain tässä kestää aivan liian kauan ennen kuin jokin hanke sitten saadaan realisoitua kaikkien toimenpiteiden jälkeen. Meidän eurooppalaiset aluekehitysrahasto rahastot ja koheesiorahasto ovat luoneet yksi kaksi miljoonaa työpaikkaa ja eurooppalainen sosiaalirahasto on yli 9 miljoonaa ihmistä tukenut jatkokoulutuksen kautta niin, että he ovat voineet saada työpaikan takaisin. Eli tässä vain muutama esimerkki. No, minä uskon, mutta uskon, että neuvostossa voidaan vakuuttaa lainsäädäntöelimet, että Euroopan investoiminen voi tarkoittaa lisäarvoa me tulemme tekemään edelleenkin kaikkemme, jotta te ja suuri yleisö mahdollisimman pian saatte tietoa, kaik- tietoa kaikkien ohjelmien täytäntöönpanosta. Osittain on olemassa rajoja ja osittain viipeitä. Nämä johtuvat osittain jäsenvaltioista ja kumppaneista, koska saamme tiedot liian myöhään. Euroopan unioni ja komissio, meillä ei ole mitään, mitään alempaa rakennetta, mitään paikallista hallintoa. Eli me olemme täysin riippuvaisia kansallisten hallinto- ja alueellisten hallintojen toiminnasta, joten hyvin suuressa määrin olemme riippuvaisia näistä toimista ja valvonnasta, jota kumppanimme jäsenvaltioissa ja alueilla suorittavat. No sitten tämä hallinto ja toiminta taas se antaa kuvan sisäisestä valvonnasta, rahoitusvalvonnasta komission sisällä. Ja me komissiona otamme poliittisen kokonaisvastuun 2016 budin valvonnasta. No, operatiivisia ovat pääosastot ja pääjohtajat, ja me tässä olemme poliittisesti vastuussa teille ja tilintarkastustuomioistuimelle tästä. Ja tärkeä johtopäätös tässä raportissa on se, että tilintarkastustuomioistuimelta ja komissiolta havaitut virhetasot ovat pitkälti saman suuruisia, eli meillä on tällainen heikkousanalyysi, jota ovat tehneet Luxemburgin analyytikot ja Euroopan komissio. Tilintarkastustuomioistuin on antanut tarkastustuomion ensimmäistä kertaa ja se on mielestäni hyvin tyydyttävää ja hyvä kehitystä. Me haluamme rakentaa sen pohjalta, jotta voisimme vielä paremmin saada tunnustusta teiltä ja tilintarkastustuomioistuimelta. Ja Tämä osoittaa se, että valvontajärjestelmät toimivat paremmin ja että tiedon laatu verrattuna menneisyyteen on hyvin paljon konkreettisempaa. Me työstämme paremman optimoinnin suuntaan puutteet, pyritään poistamaan eri korjausmenetelmien kautta niin, että voisimme suojata budjettia. Viime vuonna nämä todella tapahtuneet korjaukset ja vaatimukset olivat noin 3,4 miljardin euron suuruusluokkaa, eli 2,5 prosenttia kaikista maksuista eivät olleet korrekteja, ne olivat virheellisiä, ne olivat laivastaisia ja ne korjattiin sitten vastaavasti 2,5 vain ja jo. Eli työstämme nyt vielä pienempää lukua seuraavana varainhoitovuonna. EU-ohjelmat ovat tärkeitä tässä suhteessa ja hankkeet, joita me rahoitamme ja valvontamekanismimme, niillä on usein monivuotinen pohja, eli 2-5 vuotta on tuo ajanjakso. Ja korjauksia useimmissa tapauksissa ei voida tehdä samana vuonna, kun maksu on suoritettu. Useimmiten tarvitsemme 2-3-4 vuotta pidempään, että voisimme koko tämän hankkeen ja sen toimeenpanon valvoa täysimääräisesti. Ja tästä syystä tilintarkastustuomioistuin ei kaikkia meidän korjauksiamme voi omassa vuosikertomuksessaan esittää. Eli tämä vuotuinen kontrolli, jota tilintarkastustuomioistuin suorittaa, on tärkeää, mutta kun ajatellaan monivuotista tarkastelua, se tuo täydentävän ja laajemman kuvan asiasta. Komissio haluaa varmistaa, että lopuksi jäljelle jäävät virheet sen jälkeen, kun ohjelma ja valvonta on suoritettu täysimääräisesti, jää alle kahden prosentin. Tämä on se mittapuu, jonka mukaan haluamme nyt, että meitä tarkastellaan ja jonka haluamme saavuttaa. Sitten puheenjohtaja haluaisin sitten tuohon vastuuvapauteen 2015 asiaan ja seurauksiin siirtyä. Eli me reagoimme tällä kertomuksella teidän vaatimuksiin ja kritiikkiin, joita parlamentti on vastuuvapauskontekstissa esittänyt. Tuloksellisuus oli tärkeä 2015 ja tarvittiin tasapainoa, jotta prioriteetit pystyttiin saamaan tasapainoon rahoituskehyksen kanssa. Eli kun ajatellaan nyt vuotta 2020, tässä piti taata avoimuus, vastuuvelvollisuus. Ja nyt mainitsin jo, että kyse meille ja teille tästä on siitä, että maksut ovat viipyneet. Tämä johtuu siitä, että Euroopan kohesiopolitiikassa rakenne- ja investointiuudistuksissa tilanne ei ole edennyt. No, jotkin teidän mainitsemanne kohdat ja asiat, kun ajatellaan tämänhetkistä rahoituskehystä vuoteen 2020, ne liittyvät siihen, nämä jäsenvaltiot, olemme heidän kanssaan jatkuvassa vuoropuhelussa niin, että voisimme nämä viipeet poistaa – jotta tällainen kehityskulku, kuten vuosina 2014 ja 2015, varsinkin kun ajatellaan sen suuruutta, niin voitaisiin välttää niin, että monivuotisen rahoituskehyksen lopuksi eh, nämä viipet jäisivät melko alhaiselle tasolle. No jäsenvaltiot, silloin kun nimettiin kansallisia hallintaviranomaisia ja valittiin hankkeita – he toimivat erittäin myöhään. Enkä nyt oikeastaan ymmärrä miksi. Jos tiedetään, että mitä monissa jäsenvaltioissa ja niiden budjeteissa infrastruktuuri on täysin alirahoitettua, kun tiedetään, että monilla alueilla kilpailukyky ja kilpailukykyä voidaan parantaa ja työmarkkinoita parantaa, niin voi vain kysyä, että miksi paikallisviranomaiset ja ministerit eivät joka vuosi käytä kaikkia määrärahoja ja sitten yhteisrahoituksen kautta realisoi näitä asioita paikan päällä. Monet sillat, rautatiet, tutkimuskeskukset tai sosiaalihankkeet olisi voitu hoitaa jo 2015. Oikeastaan me ja jäsenvaltiot toimimme niiden mahdollisuuksien mukaisesti, joita budjettikehys meille tarjoaa. No sitten tämä yleinen N plus 3 sääntö, se on lisännyt määrärahaa, määrärahojen maksuaikaa. Meidän pitäisi yhdessä nyt tarkistaa, voitaisiinko seuraavalla kerralla siirtyä N plus 3 N plus 2. Eli tässä pitäisi realisoida mahdollisimman nopeasti nämä eri mahdollisuudet. No sitten RAL, maksamattomat maksumäärärahat. No tietty laajuus on aivan normaali ilmiö monivuotisessa rahoituskehuksessa, mutta kun ajatellaan sitä suuruutta, niin sitä ei oikeastaan voida perustella. Parlamentille oli tärkeää saada eri prioriteetit hoidettua ja varsinkin mitä tulee monivuotiseen rahoituskehykseen, että se saataisiin synkronoitua viiden vuoden mandaatiin ja myöskin edustaja Zeller mainitsi tämän usean otteeseen. Olen valmis puhumaan teistä seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen pituudesta. En minä ole mitenkään sitoutunut seitsemään vuoteen. On yleensä neuvostossa puoletaan tuota seitsemän vuotta, niin pitkään kun varat ovat suojassa, niin sen parempi, koska sitten voidaan suunnitella enemmän ja voidaan saada varoja, mutta enemmistö, näin ainakin minä oletan täällä, haluaisivat siirtyä viiteen vuoteen. Ja me pääsemme käsittelemään tätä ensi keväänä ennen kuin komissiossa lopullisesti muotoilemme monivuotisen rahoituskehyksen parlamentti eli te olette olleet huolissanne myöskin rahoitusarkkitehtuurista. Te olette puhuneet fasiliteeteista, eri kattavuusmekanismeista, Euroopasta investointirahastosta, esiristä ja todellakin, kun nyt mietin itseäni parlamentin jäsenenä, jos nyt on paljon tällaisia investointeja Euroopan unionin budjetin ulkopuolella, niin se teidän kuningasoikeutenne, joka teillä on budjetin osalta, sitä rajoitettaisiin tässä, joten tällä hetkellä monivuotisessa rahoituskehyksessä pohdimme sitä kysymystä, että mitä siihen tulee ja mikä jää ulkopuolelle. Mitä tulee ylärajaan, niin haluan mennä seuraavassa budjetissa yli yhden prosentin yli, vaikka on paljon sellaisia maita, jotka sanovat, että maksimissaan tuo yksi prosentti. Haluan mennä yli sen, koska sitten voidaan pohtia, että esimerkiksi kun ajatellaan kehitysrahastoa, että se otettaisiin mukaan tähän budjettiin ja annettaisiin sille täysin vastuu. Mutta on selvää, jos kehitysyhteistyörahaa verrataan esimerkiksi horisontirahaan tai kohesiorahaan, niin jossain vaiheessa sitten tulee se raja, jossa sanotaan, että mieluummin vähän rahaa ulkopuolelta kuin liian vähän, vähän rahaa ja kaikki mukana. Eli meidän täytyy ensi keväänä tätä miettiä yhdessä. Sitten meillä on näitä erityisrahastoja, niitäkin täytyy perustella. Esimerkiksi kriisitilanteita tai kriisien jälkeistä aikaa varten Euroopan unionin ja jäsenvaltiot ovat yhdessä kehitelleet näitä erityisrahastoja. Niiden avulla voi reagoida hyvin nopeasti. Ja sitten voitaisiin pohtia, että milloin näistä tulee sitten aivan säännönmukaisia ohjelmia EUn budjettiin. Nämä teidän huolenaiheenne, jotka tulevat vastuuvelvollisuuteen, raportointiin, niin olen täysin tietoinen näistä huolista – Tästä syystä tämä seuraavan rahoituskehyksen arkkitehtuuri menee pidemmälle kuin konkreettisten määrärahojen määrä. No sitten sisäinen tilintarkastus viime vuodelta. Tässä oli raportti, komission raportti sisäisestä tarkastuksesta ja myöskin jatkotoimenpiteistä. Tässä haluamme ilmaista, että me olemme, toimimme avoimesti ja vastuuvelvollisesti ja että tukitoimenpiteisiin ryhdytään siellä, missä meillä on ongelmia. Haluaisin tässä esimerkiksi hallinnon puolelta nimetä jotenkin konkreettisia esimerkkejä, jossa sisäiset tarkastusprosessit tulevat parannetuiksi ja otamme kaikki pääosastot mukaan – ja ne toimenpiteet, joita sisäinen tarkastuspalvelu on ehdottanut, haluamme myöskin niihin ryhtyä avoimella tavalla. Haluaisin vielä lyhyesti puhua tulevaisuudesta. Meidän täytyy syventää yhteistyötämme ennen seuraavaa monivuotista rahoituskehystä. Meidän pitäisi päästä sopuun siitä mahdollisimman nopeasti, jotta sitten rahaa saadaan oikeisiin hankkeisiin Euroopan etujen mukaisesti. Ja pyydän, että haluan saada kaikki jäsenvaltiot mukaan tähän, että nekin ovat valmiita ensi vuoden toukokuusta eteenpäin asettamaan monivuotisen rahoituskehyksen prioriteetiksi. Minä tästä ollaan monta mieltä, tai samaa mieltä kanssani, mutta edelleenkään ei ole vielä päätetty jatkotoimenpiteistä. Tekin voitte auttaa minua. Te tulette omista kansallisvaltioistanne ja kun teillä on tätä eurooppalaista kompetenssia ja puhutte sitten kansallisten hallitusten kanssa ja pyydätte, että toukokuusta eteenpäin Euroopan tasolla monivuotisesta rahoituskehyksestä tehtäisiin prioriteettialue, niin tämä olisi pyyntöni jäsenvaltioille, että todellakin pyrittäisiin saamaan tukea hallituksilta. Me myöskin teemme työtä sääntöjen yksinkertaistamiseksi. Kontiehdotus, omnibusehdotus ovat perusta tälle. Me olemme valmiita puhumaan kaikista parannuksista, poistoista, mutta jos nyt tästä ei seuraisi mitään, jos kontiasetus törmää seinään, jos kaikki hylättäisiin tai tulee liian myöhään, niin se olisi kyllä sitten heikompi tapa edetä. Kaiken kaikkiaan uskon, että tilintarkastustuomioistuimen ja meidän kertomusten avulla saadaan aikaiseksi perusta teidän työllenne, rakentavalle työllenne, joten pyytäisin, että kysytte meiltä, mitä teidän täytyy kysyä. Kutsukaa komission palveluista ne tänne paikalle, jotka tarvitsette vastauksia varten, ja sitten pyydän, että päästään johonkin loppuun, joka tarkoittaa vakauttamista ja hyvää pohjaa, parempaa budjettipolitiikkaa ja budjettivarojen valvontaa varten seuraavia vuosia ajatellen. Kiitoksia siitä, että jaksoitte kuunnella. Sydämelliset kiitokset teille. Niin tähän seurantakertomukseen liittyen, että me olemme kyllä niin laskelmoitavissa kuin kello tikittää. Komissio tietää, miten me tapaamme toimia, ja tuskin on tarpeen kokoustaa sen kummemmin. Mielellään tapaamme, mutta te kyllä oikein hyvin tiedätte, että tämä on yksi niistä tärkeimmistä asiakirjoista, joita kaipaamme vastuuvapaudesta keskusteltaessa, joten todellakin toivon, että ensi vuonna saamme sen aikaisemmassa vaiheessa käyttöömme. Ja nyt puheenvuoro esittelijä Zellerille. Rova puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Mitä tulee aikataulutukseen, niin te vastasitte jo siihen. Olette, veitte sanat suustani, joten minun ei tarvitse tätä enää lähteä toistamaan. Materiaalia on tarjolla vaikka ja kuinka paljon, ja kyllähän siihen jokunen päivä menee ennen kuin kaiken on käynyt läpi. Komission jäsen Oettinger, oikein paljon kiitoksia näistä selvityksestänne ja näistä ajatuksista ja ehdotuksistanne. Valitettavasti minä nyt olen selinteihin päin, mutta te ette tuoneet mitään uutta päivän valoon. Sanoitte, että eurooppalainen investointitoiminta voi johtaa lisäarvon syntymiseen. Minä uskon, että jäsenvaltioiden pitäisi vain ymmärtää, että eurooppalainen investointi tarkoittaa tai pitäisi tarkoittaa lisäarvoa Euroopalle. Mainitsitte kohesiopolitiikan ja viivästykset. Siihen liittyen kokemuksen syvällä rinta-aineella viime vaalikaudelta voin sanoa, että jos sitten vuonna 2009 olemme talousarvioon ja kohesiopolitiikkaan liittyen yhteislainsäätäjä, meistä se ei ollut kiinni, että lainsäädäntötekstit saataisiin valmiiksi, sillä jo 2012 puolessa välissä parlamentti oli ne hyväksynyt omalta osaltaan myöskin MFFn liittyen me toimimme nopeammin kuin vaadittiin, eli päätökset oli jo pöydällä, mutta kolmikantaneuvottelut venyivät ja vanuivat vuoteen 2014 asti, eli keskustelut neuvo, neuvoston kanssa, ja vasta sitten päästiin sopimaan jatkotoimista, eli kumppanuussopimusten solviminen jäsenvaltioiden kanssa ja siltä pohjalta taas luomaan operatiivisia ohjelmia. Sekin taas johti parin kolmen vuoden viivästykseen ja vasta sitten saatiin todellisia hankkeita polkastua käyntiin. Eli minäkin kannatan viisivuotista MFF-sykliä ja myöskin rakennerahasto tuki kaudeksi sama aika jatkumo, mutta mutta lainsäädäntöprosessi vain toi mukanaan tällaisen seitsemän vuoden jatku, jakson, mutta monille jäsenvaltioille seitsemänkään vuotta ei riitä. Mitä tulee kehitysrahastoon, niin mielestämme tämä pitäisi siirtää vuodesta 2020 alkaen yhteiseen talousarvioon. Mutta meidän täytyy vain muistaa se, että kehitysrahasto on sidottuna kotunuun sopimukseen, mutta sen voimassaolo päättyy vuonna 2020. No se on eräänlainen erityisrahasto, joka liittyy kotonuun valtioiden kanssa harjoitettavaan yhteistyöhön – eikä muiden valtioiden kanssa tehtävän yhteistyöhön. Nyt herää kysymys, että jatkuuko kotonuun voimassaoloaika vaiko ei. Ja onko sille tar- tarjolla riittävästi rahaa vai aiommeko siirtyä kehitysyhteistyössä seuraavaan vaiheeseen, eli rahoitetaan suoraan yhteisön budjetista, mutta eiköhän asiakin selviä hyvin nopeasti. Minäkin uskon, että parlamentin pitäisi luoda pohjan uudelle MFFlle, sekä uudelle lainsäädäntötyölle, rahastojen ja EU-politiikan toteuttamiselle, mutta aikaa ei ole enää hirveästi käytettävissä. Mitä tulee tähän globaaliin virhetasoon, niin toki tiedämme, että sekä komissio että tilintarkastustuomioistuin ovat todenneet, että virhetaso laskee laskemistaan. Nyt keskitytään enemmänkin tuloksellisuuskysymyksiin. Mutta havaitsimme kuitenkin sellaisen seikan, että tänä vuonna komissio lähti liikkeelle selkeistä ennakkorahoitushankkeista toisin kuin aikaisemmin. Ja monilla aloilla on käytetty ennakkorahoitusjärjestelmää. Niihin ei sinänsä liittynyt mitään virheitä, mutta jos katsotaan tätä kokonaispottia ennakkorahoitukseen liittyen, ja sitten katsotaan kokonaisvolyymia, niin jos molemmat huomioidaan, niin kokonaisvirhetaso kyllä nousisi. Sekin on seikka, johon kannattaisi paneutua. Eli tämä clean prefinancing, mitä se käytännössä tarkoittaa ja miten niitä tulisi soveltaa. Ja sitten tämä vuosittainen hallinton tuloksellisuuskertomus. Pääjohtajien toimintakertomuksista käy ilmi, että vuodelta 2005 on päästy 29 miljoonasta 25 miljoonaa vuonna 2016. Sitten on tämä Greening YMPn puolella. Siellä on ollut hiukan ongelmia. Jäsenvaltiot ovat toimineet aika lailla verkkaisesti myöskin yhteisen kalastuspolitiikan toteuttamisessa, mutta hyvänä voidaan pitää sitä, että tutkimus- ja ulkosuhdepolitiikka on kehittynyt ja mitä tulee kohesiopolitiikkaan, niin sanoitte itsekin, että käyttöaste on haastava ongelma Tällä hetkellä on 3,7 prosenttia EAKR ja on rahastossa 2,4 prosenttia ISF ja 2,9 prosenttia työllisyysaloitteessa ja kun huomioimme, miten tärkeästä rahasta on kyse, kun haluamme saada kasvua ja työllisyyttä varsinkin nuorten keskuudessa aikaiseksi, niin ei tämä voi olla mitenkään tyydyttävä tulos. Ja sitten vielä maksuvaje 10 miljoonaa edelliseltä kaudelta ja komission muiden regiomare- ja edustajien kanssa tulemme ottamaan vielä esille. Ja sitten tämä teidän mainitsema kysymys, tämä N plus järjestelmä, miten sitä tulisi soveltaa, jotta voisimme täytäntöön panostaa. Perinteiset omat varat ja suorat ja epäsuorat maksut. Kyse on näistä ulkossa tapahtuneet tullipetokset. Kyse on 20 miljardin poteista, eli 15 prosenttia omista varoista, ja tämä ei ole mikään pieni summa, joten kiinnostaisikin tietää, että milloin nämä rahat ovat budjetissa käytettävissä – Eli kun ALV-tulot ovat pienentyneet, niin millä tavalla tämä on vaikuttanut kokonaisbudjettiin? Sitten pääosasto budgetin vastuuseen jäsenvaltiotason viranomaisten toiminnan valvomisen vahvistamiseen. Sitten tämä komission kollektiivinen vastuullisuuskertomus Voisitteko kertoa meille, että miksi tällaista globaalia, globaali kertomus voisi johtaa ongelmiin, niin kuin te olette väittäneet, ja minkälaisista ongelmista voisi olla kyse? Komissio on kollegiaalinen elin, ja vastaatte myöskin budjetin täytäntöönpanoon liittyvistä muutoksista. Eli miksi ette halua tässä yhteydessä toimia kollegiaalisena toimielimenä. Mitä tulee sitten arviointikertomuksiin, kuten viime vuonna, niin mainittakoon nytkin se, että MPR pitäisi julkaista aikaisemmin, niin kuin tässä jo tuli sanottuakin. Sitten unionin talousarvion suojaaminen. Komissiohan vuosittain kertoo omasta näkemyksestään asiasta, ottaen huomioon parlamentin esittämän periaatteen, eli että positiiviset ja negatiiviset kansalliset esimerkit tulevat mainituksi. 2013 jätettiin 17 äh, korjausta volyymiltaan pienempiä kuin aikaisemmin, mutta viime vuonna vanhat tutut ongelmat olivat esillä. Ja voin sanoa suoraan täällä Slovakia, Romania, Unkaria, Tsekin tasavalta – olivat ne ongelmalliset maat. Miksi nämä systemaattiset ongelmat kyseisissä jäsenvaltioissa eivät vain ota loppuakseen? Tietenkin vastaus on olemassa, mutta tämä vastaus pitäisi saada komissiolta. Ja olisi mukava kuulla myöskin, että minkä suuruiset net Korjaukset tulevat olemaan kohesiorahastojen puolella vuosina 2022-2024. Ja voitaisiinko nämä maksut jollakin tavalla pidättää ja sitten vielä tähän sisäiseen tarkastukseen ja siihen liittyvän vuosikertomuksen, siihen palataan vielä, mutta mitä tulee vuos, vastuuvapauteen 2015. Erityiskiitos komissiolle siitä, että viime vuosien toivomuksemme on huomioitu, eli ohjelmakausien sopeuttaminen ja varjotalouskysymys, mutta aika hankalasti on edetty komission käytännön sääntöön sitten tämä kassavirtakysymys. Tähän liittyy vaatimus kollektiivisesta toiminnasta komissiossa ja sitten MRA-julkaisuihin olisi tärkeää saada tietoa samalla aikaisessa vaiheessa. Näin voidaan varmistaa, että kaikki voivat toimia ennakoivasti. Aikoko komissio todellakin toimia kauaskantoisella tavalla ja ennakoivasti? Viittaan tässä Georgievan tapaukseen, mutta tästä keskustelemme huomenna sitten komission jäsenen Memitsan kanssa. Ja lopuksi vielä lyhyt kannanotto siihen liittyen, joka liittyy Äh, eturistiriita-termin määrittelyyn. Siinä kaikki tältä erää. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Niin, kysymyksiä tuli ja vastauksia odottelemme. Ja sitten mitä Zeller tässä kysyi. Hän, hän korosti sitä, että tänä vuonna toimitetaan ennakkomaksuja, jotka ovat olleet virheettömiä, mutta ne on huomioitu tässä virhetasossa, mutta se tietenkin laskee virhetasoa pakostakin, mutta näin ei ollut viime vuonna. Eli jos halutaan tietää, että onko nyt tilanne todellakin parantunut vaiko ei, niin tässä pitää huomioida tämä uusi laskentatapa. Sillä niin kuin tilintarkastustuomioistuimen kortemuksestakin kävi ilmi, niin nyt tilanne on hiukan toisenlainen. Ehkäpä kollega Gregor ja kollega Koslovs tilintarkastustuomioistuimen puolelta haluavat ottaa kantaa näihinkin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia puheenvuorosta. Puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet, esittelijät, komissio, hyvät naiset ja herrat, haluaisin ensin viitata tuomioistuimen strategian, jonka hyväksyimme 16.6. tänä vuonna 2018-2020 kaudella ja se perustuu neljään pääpilariin. Ensin haluamme edelleen kehittää mm, DAS-lausuntoamme, tarkastuslausuntoamme ja yhteistyössä muiden auditoijien kanssa. Sitten toinen pilari edelleen haluamme kehittää miten raportoidaan tuloksellisuudesta ja sitten yritämme myös paremmin kertoa sidosryhmillä asioista, erityisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja jatkossakin sopeutamme sisäistä organisaatiotamme parempien tuloksien takia. Kuten sanoin, tuloksellisuusraportointi on prioriteettikysymys tilintarkastustuomioistuimen. Me olemme keskustelleet asiasta seminaarissamme syyskuun lopussa ja tulemme laatimaan harkinta-asiakirjan siitä, miten kehitämme edelleen toiminnan tuloksellisuuden raportointia ja päähaaste tuomioistuimelle oikeastaan on arvioida tuloksellisuutta hyvissä ajoin. 2016 vuonna me pystyneet sitä arvioimaan vuosikertomuksessa vaan vuonna 2005 NPR arvioitiin tietysti keskustelujen mielemme tästä erityisessä istunnossa sitten tammikuussa. Sitten kun käsitellään EU-talousarvion tuloksellisuutta yhdessä komission kanssa, jaamme yhteisen tavoitteen budjettipäätöksistä Tämä ei ole mikään automaattinen järjestelmä, joka lisää tai vähentää varoja yksittäisissä ohjelmissa, mutta tiedon pitäisi perustua luotettaviin tietoihin oikeaan aikaan. Ja se on jo mukana luvussa kolme, kun edelleen pyrimme parantamaan raportointia tuloksellisuudesta muutamia alustavia kommentteja tuomioistuimelta 2016 hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa annan vain muutamia esimerkkejä kahdesta alueesta, jolla tätä alaa voitaisiin edelleen parantaa. Ensinnäkin järjestelmällisesti otettaisiin mukaan tietoa haasteista, jotka kohdistuvat yksittäisiin EU-talousarvion osiin, ja näin voitaisiin haasteet siis pitäisi myös mainita näin. Sitten vielä voitaisiin mainita se, että on ulkoisia tekijöitä, jotka tietenkin vaikuttavat yksittäisten toiminnanalojen tuloksellisuutta, ja tätä voitaisiin myös paremmin selittää jatkoa ajatellen. Olemme valmiit tekemään yhteistyötä komission kanssa yleisesti ottaen, jotta voidaan kehittää toiminnan tuloksellisuuden auditointia tai tarkastamista. Kiitos ja seuraavan edustaja Koslovs. Thank you very much, uh, dear chairman, uh, Kiitoksia puheenjohtaja, hy- hyvät valiokunnan jäsenet, komissaari Oettinger. Haluaisin antaa lyhyen katsauksen luvusta kaksi, jonka laadimme tänä vuonna, aivan erityisesti, koska olen kuullut kom- komissaari Oettingerin puheenvuorossa useita asioita, joita käsitellään juuri luvussa kaksi. Luku kaksi tänä vuonna käsittelee monia muitakin kysymyksiä. Päätimme ottaa tähän mukaan joitakin ajankohtaisia kysymyksiä, jotka itse asiassa aiemmin eivät ole koskaan ole, olleet esillä tällä tavalla esillä tuomioistuimen kertomuksessa ajatellen budjettiin hallinnointia. Toimimme täällä tär- tänä tärkeänä hetkenä ennen seuraavaa monivuotista rahoituskehystä, koska me uskomme, että tämänhetkisessä hetkisessä tilanteessa pitää avoimesti käsitellä kaikkia kysymyksiä, puhua niistä keske- keskenämme täällä parlamentissa, komissiossa, neuvostossa. Ja tietenkin tarvitaan tulosta ajatuksia myös tuomioistuimelta. Siis mitä tänä vuonna oikein löytyy tästä luvusta kaksi? Samoin palaamme yksityiskohtaisemmin tähän ja muihinkin lukuihin jatkossa, ilmeisesti ensi vuoden alussa. Ensinnäkin on huomattavia viipeitä, miten maksut toteutuvat tällä rahoituskaudella me analysoimme myös, että on laajasti käytetty rahoitusvälineitä äh, rahoituspuitteissa ja myös halusimme analysoida, millä tavalla näin laajamittainen käyttö aiheuttaa kauden lopulla, jos joitakin yllättäviä, ennakoimattomia tapahtumia tulee esiin. Yksityiskohtaisemmin tarkastelimme näitä näitä sitoumuksissa, jotka ovat nyt todella korkealla tasolla, siis tällaiset maksamattomat sitoumukset, ja on sanottu, että ne vain lisääntyvät kauden loppuun mennessä. Katsomme paljon syvällisemmin todennäköisesti yhä äh, suurempaa alt, äh, EU-rahoituksen altistumista. Katsomme myös pitkän välin, välin vastuuta mukaan lukien eläkkeet, ja muut rahoitukset, sitoumukset, aluset sitoumukset, samoin uudet vakuudet. Sitten kiinnittäisimme jälleen huomionne, että enemmän käytetään rahoitusvälineitä ilman, että on käsitelty, onko hyötyä tästä käytöstä, vaan pyydetään vain, että kiinnittäisiin huomiota tähän asiaan ja varmistetaan se, että toimitaan oikealla tavalla. Edelleen tarkastelimme riskejä, joita liittyy EU-varojen käyttöasteeseen, käyttökykyyn jäsenvaltiotasolla, mutta myös mahdollisia vaikutuksia, mitä syntyy näistä varsin syklisistä laskuista EU-budjetista makrotalouteen joissakin jäsenvaltioissa, siis miten ne vaikuttavat makrotalouteen. Me tarkastelimme varoja, joita on otettu käyttöön maahanmuuttokysymyksissä ja jälleen EU-talousarvion monimutkaisuus on tässä taustalla. Viittasimme parlamentin käymään keskusteluun asiasta täällä ja budjettivaliokunnassa tarkasteltiin tätä kompleksisuuskysymystä budjetissa avoimuuden kannalta ja vastuuvelvollisuuden kannalta. Kuinka pitkälle tilintarkastustuomioistuin voi auditoida, mitkä ovat tuomioistuimen tarkastusoikeudet, mitä tulee koko EU-talousarvion arkkitehtuuriin? arkkitehtuuriin. Tässä pääkohtia, joita käsitellään tässä luvussa kaksi, myös identifioimme muutamia riskejä ja haasteita ja me esitimme neljä suositusta ja uskon, että voimme keskustella niistä vielä myöhemmässä vaiheessa. Kiitoksia. Ja, herzlichen Dank. Oikein paljon kiitoksia. Näin pääsemme yleiskeskusteluun. Edustaja Ajala Sender, olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin herra Tengeriä hänen esityksestään ja onnittelisin puhujiamme heidän kattavasta analyysistä. Tässä asiakirjassa, joka tuli meille varsin myöhään, kuitenkin nyt joitakin täsmennyksiä ja kysymyksiä voin tehdä asiasta. Minä haluaisin kysyä herra Oettingeriltä. Tällä hetkellä hiljattain herra Leena esitteli oman mietintönsä. Mm, mm, hiukan hämmästyttävää, että toisaalta mietintö juuri vastasi siihen, mitä aikanaan vaadimme, että keskityttäisiin tuloksellisuuteen. Kun ajatellaan investointeja, niin varmasti tämä voidaan tätä kautta selittää hyvinkin kansalaisille, miksi rahoja näin käytetty. Ja ilmeisesti oli joitakin niin sanottuja erilaisia johtopäätöksiä sen suhteen, mitä komissio identifioi omassa sisäisessä järjestelmässään ja miten taas tilintarkastustuomioistuin asiaan suhtautui. Tällä hetkellä ollaan, tällä, ta, ollaan siirtymävaiheessa, missä nämä kaksi toimielintä käyttävät hiukan erilaista metodologiaa eri kausilla. Haluaisin kysyä herra Oettingeriltä, mis, mihin, missä määrin komissio haluaa harmonisoida metodologiaa, kausia, tarkastuskausia ja yhteistyömuotoa tilaksustuomioistuimen kanssa niin, että sitten ensi vuonna voisimme välttää toivottavasti tietyn sekavan tilanteen, kun ilmeisesti tulokset, ovat, kun, kun tulokset näyttäytyvät erilaisilta. Tässä joitakin seikkoja, joista haluaisin lisää tietoa. Sitten toiseksi, viime vuonna ja tänä vuonna todettiin, että pettoksia oli tapahtunut omien varojen kohdalla, erityisesti yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tästä olimme jo varoitelleet useitakin kertoja tässä valiokunnassa meidän toimivana varsin hitaasti, koska jos haluamme puhua petoksista omissa varoissa, niin silloin äh, se on vähän hankalampaa, mutta tässä tiedän, että te olette kiinnostuneet juuri tästä kysymyksestä. Olette sanoneet, että mentäisiin jopa yli yhden prosentin. Siis omat varat on hyvin, ovat hyvin suojattuja. Siis missä määrin, suhta, su, miten toimit tämän petoksen suhteen, mutta ennen kaikkea millä tavalla voitaisiin estää tällainen jatkossa, millä kaavalla, eikä vain Isossa-Britanniassa – Esimerkiksi isoissa satamissa, meillä on valtavan suuria satamia ja Euroopassa on tapahtunut tällaisia petostapauksia. Ja sitten, miten, nämä, miten tullit pystyvät välttämään näin haitallista petoksia ja miten tämä estetään sitten näkyvyydestä. Me olemme kovasti taistelleet komissio ensimmäisenä sen puolesta, että näkyvyys projekteissa lisääntyisi, investoinneissa, budjettimenoissa, erityisesti ulospäin olemme toineet, että ne tulee yhteistyöhön, tätä kehitysyhteistyöpolitiikkaa, mutta myös sisäisessä politiikassamme olemme pyrkineet pikkuhiljaa samanlaiseen toimintaan. nyt kun ollaan siirtymässä tulosperusteiseen budjetointiin, miten haluamme nyt näkyvyyttä näihin tuloksiin, koska täällä valiokunnassa voimme olla kovasti tyytyväisiä kaikkeen siihen, mitä olette meille kertoneet ja minkälaisia onnistumisia on ollut, mutta me haluaisimme tästä tavallaan tätä muodolla jotenkin virallisemmaksi toiminnaksi koska tulokset ovat hiukan eri asia kuin se, onko varat käytetty hyvin tai huonosti. Sitten vielä lopuksi te puhuitte toistuvasti, ja tämä huolestuttaa meitä tässä ennen kuin aletaan valmistaa uutta MFF, niin nämä viipeet maksussa on hyvä arvostella tätä mutta jo vuodesta 2013 näin on tehty, ja nyt ollaan vuodesta 2017, ja nyt ainakin pitäisi olla eh, hyviä esimerkkejä ja, ja selityksiä, mikä takia tällaisia viipeitä on, mistä se johtuu, kun täytäntöön pannaan EU-talousarviota ja yhteisrahoitusta ja miten ehdollisuus tähän vaikuttaa, koska aikanaan tot, oli kriisi päällä tai kapasiteettia mm. ja, ja myös vilpillisyyttä, jo, siis jossakin valtiossa tai hallitukset, jotka näitä varoja käyttävät, jotka on kuitenkin määrätty yhteisrahoituksena myös EU-hankkeisiin – Katanes puhui myös niistä prosenttiosuuksista. Haluaisin, että kertoisitte, millä Miten voitte identifioida näitä syitä näille maksuviipeille? Onko meille nyt jo selvää, mistä nämä asiat johtuvat? Minkälaisia syitä maksuviipeissä on tai näissä rästeissä on? Jos ei ole, niin sitten olemme kyllä aika huonosti valmistautuneita ajatellen tulevaa kuukautta. Kollega Staas, bitte. Edustaja Staas, olkaa hyvä. Sitten. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Neljä kysymystä tai neljä aihealuetta, joita haluaisin käsiteltävän. Ensinnäkin seuraavaa. Tämä maksusuma. Me olemme kuulleet, että se on laajultaan 239 miljoonaa euroa, ja jos ajattelen asiaa tarkemmin yksityishenkilönä ja lähtisin hanketta käynnistämään, ja siihen tarvitaan velkarahoitusta, niin sehän on yleensä vain velka. Mutta EU-budjetissa asiaa mm, kuvataan sanalla commitment sitoumuksena – mutta 239 miljardia, sehän on melko suuri summa. Summa, joka on suurempi kuin unionin vuotuinen budjetti. Ja kysyisinkin, että eikö nyt pitäisi pikkuhiljaa hälytyskellojen soida? Onko tämä enää vastuullista toimintaa? Voimmeko nukkua yömme levollisesti? Siinä ensimmäinen kysymyksen. Sitten toinen kysymys komission jäsenelle ja hänen avustajilleen. Jos nyt katson tätä vuosittaista hallinto- ja tuloksellisuuskertomusta vuodelta 2016 ja sen sivua 82, siellähän puhutaan kvantifioiduista summista ja vasen sarake siellä arvioiden mukaan summa on siis varausten osalta 35,3 miljardia euroa, 26 prosenttia kaikista maksuista, melkoinen summa sekin. Mutta oikea saarake sivulla 82, siellä sanotaan, että rahoitusvaikutus, jotka saattavat aiheuttaa riskejä varauksille, niin tämä on laajuudeltaan 1,6 miljardia euroa. 1,6 suhteessa 35,3, eli vasen ja oikea sarake kun huomioidaan, niin tämä riski ja virhetaso on 4,5 prosentin luokkaa. Ja tekstissä sanotaan, että maatalouden takuurahasto ja pääosasto Agri ovat tässä vastuussa. Ja sitten tilitarkastustuomioistuimen kertomuksessa kohdassa entitlements, maksut tai korvaukset 1,7 prosenttia on tilitarkastustuomioistuimen mukaan virhetaso. No Agrilla on siis yhtäältä tämä rahasto, ja tilintarkastusuomioistuimen mukaan virhetaso 1,7, mutta sitten kun katsotaan sivua 82, niin täällä virhetaso on noin suurin piirtein 4,5. Ehkä en osaa nivoa näitä lankoja oikein yhteen, mutta voisitteko kertoa meille, missä tässä nyt oikein mennä? Tämä on enemmänkin sitten poliittinen huomio. Mehän olemme kaikki aika lailla huolissamme pakolaisista ja maahanmuuttotilanteista. Me tiedämme, että nyt täytyy ryhtyä tuumasta toimeen Ratkaisut liittyvät rajavalvontaan, yhteistyöhön eri maiden hallintojen kanssa. Ja meillä on Afrikan erityisrahasto. Siihen on ympätty paljon rahaa ja jäsenvaltioltakin on pyydetty melkoisia ponnisteluja. Ja se on tietenkin tarpeen ainakin kehitysyhteistyön näkökulmasta katsottuna, mutta Suurin osa kehitysyhteistyön varoista käytetään rajavalvontatoimiin ja rajavalvonta henkilökunnan koulutukseen, esimerkiksi Libyassa. Ja jos tarkastelen asiaa vielä yksityiskohtaisemmin, niin herääkin kysymys, että mistä nämä ihmiset oikein ovat peräisin? Mistä maahanmuuttajat tulevat? osittain kyse on poliittisista pakolaisista, jotka pakenevat väkivaltaa ja sotaa, mutta myöskin köyhyyttä tai synkkiä näkymiä pakenivia ihmisiä, jotka tulevat Eurooppaan, mutta sitten kun pohdin, että miksi he tulevat tänne, No kyllähän teidänkin pitäisi budjetista vastaavana komissaarina tätä asiaa pohtia. Eli meidän politiikkaamme tarkasteltaessa voidaan sanoa, että meillä on kalastuspolitiikka, meillä on kauppapolitiikka, meillä on maatalouspolitiikka ja kehitysyhteistyöpolitiikka. Ja kun puhutaan puhu, kehitysyhteispolitiikkaa, sillä yritetään ratkaista tämä ongelma. Yksi esimerkki, maatalous ja kauppapolitiikkaa, niiden volyymia pienennetään, me olemme poistaneet maitokiintiön, me, se on johtanut muun muassa maitojauhen tuottamiseen, ne varastoidaan sitten jossain. Niistä pitää päästä jollakin tavalla eroon. Ja kauppapolitiikan kautta tämä hoituu. Meillä on olemassa myöskin mm, Länsi-Afrikan maiden kanssa kauppasopimuksia ja maitojauhot menevät sinne. Ja ongelmana on se, jos katsotaan Nigerian suuntaan, niin jos siellä ostaa paikallisilta maanviljelijältä litra maitoa, niin se maksaa noin 900 CFA per litra. Ja sitten Euroopan unionista peräisin olevan maitojauheen vastaava summa on kolmas osa, eli 300. Eli jos haluamme todellista vastinetta rahalle, niin eiköhän meidän pitäisi näissäkin laskelmissa tällaiset seikat huomioida. Ja sitten vielä neljäs asia, arvoisa komission jäsen. poliitikosta luin, että Tänään komissio on tehnyt päätöksen Giovanni Kessler asiassa Olafin pääjohtaja-asian tiimoilta. Tehän tiedätte, että olemme laatineet kirjelmän, siis oikeastaan kollega Gressle, meidän koordinaattoreidemme puolesta. Se on osoitettu teille ja Kessler hyväksyttiin Italiassa erään yksikön päälliköksi oli mikä tahansa, hän saa keskeisen tehtävän Italiassa. Hän ei eroa komission tehtävistä, vaan hänet niin kuin ikään kuin toimitetaan muualle. Hän on pääosasta budjetissa jonkinlainen neuvonantaja, eli hän pysyy komissiossa, vaikkakin hän työskentelee Italiassa. Ehkä siihen löytyy hyviä syitä, voihan se hyvinkin olla mahdollista. En kiistä sitä, mutta Italia kuulemma maksaa hänen palkkansa. Eli näin voitaisiin välttyä siltä, että tästä syntyisi kustannuksia unionin budjetille. Jos Kessler joutuisi tekemään tulliin liittyviä päätöksiä, jotka ovat hyväksi Italialle, mutta ei Euroopan unionille, mutta silti hän toimii unionin virkamiehenä de facto, niin miten tässä tehdään rajanveto? Miten voitte varmistaa, ettei tässä synny eturistiriita tilannetta? Eli jollain on kansallisella tasolla keskeinen virka, mutta silti toimii edelleenkin unionin komissiossa. Siinäpä kaikki neljä kysymystä. Niin kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Labajova. Uh, thank you very much, madam. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Teillä on varmasti riittävästi tässä materiaalia vastauksillenne, mutta haluaisin tässä eh, hiukan esittää myönteisiä asioita tässä, enkä niinkään kysymyksiä. Kiitoksia tästä 2015 vastuuvapaus asiasta ja on hienoa, että korostitte, että vastuuvapaus on jatkuva prosessi joka tarjoaa mahdollisuuden oppia menneisyydestä, jotta voidaan parantaa EUn menojen hallintaa tulevaisuudessa, koska meidän pitäisi kaikkien lähestyä vastuuvapauskysymyksiä. Eli kyseessä ovat inhimilliset virheet, jotka edelleenkin ovat jäljellä kuin jotkin rakenteelliset ongelmat. Se, että puututaan näihin inhimillisiin virheisiin, tarvitaan opastusta, oppimista ja se, että opitaan muiden virheistä, on myöskin osa tätä, joten pyytäisin, että todellakin opitte näistä virheistä, joita me olemme tehneet. Haluaisin kiittää teitä siitä, että edelleenkin jatkatte tällä tiellä. Oli hienoa nähdä, että edelleenkin pyritään yksinkertaistamaan, ei ainoastaan rahoitus asetuskysymyksessä, vaan myöskin horisontti 2020 osalta, jossa tähän pyritään ja haluaisin myöskin korostaa tuloksellisuutta, jotta kansalaisten ja sidosryhmien on helpompi ymmärtää niitä tavoitteita ja mitä vaikutuksia on budjetilla on. Niin kuin viimeisimmät kehitykset ovat osoittaneet, EUn, EUn asia, siitä, miten, miten EU on toiminut, että sitä ilmoitetaan kansalaisille ja politiikan, poliittinen toiminta pohjautuu tähän luottamukseen. Joten pyytäisin, että todellakin haluatte mahdollisimman, tai että voitte mahdollisimman paljon auttaa meitä tällä tiellä tähän suuntaan. No viimeisimpänä, mutta ei vähäisempänä, ohjelmointisyklejä täytyy vahvistaa ja investointeja. Tämä ei liity ainoastaan seuraavaan MFF, vaan myöskin siihen, millaista lisäarvoa EU tuo yhtäältä ja millaisia alueellisia lähestymistapoja äh, ja millaisia vaikutuksia näillä saadaan kansalaisille. Ja meillä on mielestäni vieläkin paljon tehtävää tässä mielessä. Minulla on vielä yksi kysymys teille. Äh, on sanomattakin selvää, että on parempi ennaltaehkäistä ongelmia kuin sitten korjata niitä jälkikäteen. Eksante eh, Varoja on käytetty tämän rahoituskauden aikana enemmän kuin aikaisemmin. Mikä on teidän analyysinne näistä ex ante ehdoista? Pitäisikö niiden käyttöä laajentaa, kun siirrymme seuraavaan monivuotisen rahoituskehykseen? mitä muita ongelmia on identifioidu ex ante ehtojen kohdalla vuonna 2016? Kiitoksia paljon ja toivottavasti nyt voimme yhdessä siirtyä eteenpäin kaikkien näiden kysymysten kohdalla. Paljon kiitoksia. Minäkin haluan käyttää puheenvuoron hyväksi ja esittää kysymyksiä. Jatkan siitä, mihin kollega taas päätti puheenvuoronsa. Pääjohtaja Kessler, hän on mukana, tai oli mukana myöskin valvomassa Italian tulli äh, viranomaista toimintaa hän oli pidemmän aikaa näissä hommissa mukana ja nyt hän jo onkin johtajan paikalla. Miten voitte olla varmoja, että kaikki tehtävät työt myöskin suoritettiin Olafin puolesta Italiassa siis? Vuonna 2010 luettiin jo lehdissä tiedotteita, josta kävi ilmi, että otettiin huomioon Italian huolenaiheet, varsinkin Trenton alueen huolenaiheet, eli että siellä ei enää valvota laisinkaan tekemisiä, mikäli Kessler valitaan pääjohtajaksi. Tämä eturistiriita kysymys, sitä me emme voi kyllä sulattaa. Kukaan ei tiedä, mitä Olafissa tapahtuu. Joten on se aika lailla raskauttavaa, jos komissio yrittää tässä nyt väittää, että unionin intressien mukaista olisi, että EU-virkamies lähetetään kansalliseen hallintoon ikään kuin lähetettynä työntekijänä. Eipä toista vastaavaa tapausta tule mieleeni. Joten kyllä tämä askarruttaa minua aika lailla. Joten voisitko kertoa minulle, milloin pääjohtaja on saanut elinikäisen viran? Mehän aloitimme toimielinten välisen menettelyn määräaikaisten virkamiesten osalta, näin sovittiin, ja huomasimme 2014 alkaen henkilö olikin yksi, kaksi saanut elinikäisen viran, mutta kaikki mitä, mitkä asiat liittyvät pääjohtajan, niin niistä pitää keskustella. Meidän kanssamme tästä ei ole keskusteltu edes valvontaviranomaisen kanssa, joten tämä jos koska aiheuttaa melko lailla harmata hiuksia, ainakin meille. Jos tätä asiaa ei ole vielä hoidettu kuntoon, niin se pitäisi nyt mitä miten tehdä. Onko tämä siis todellista riippumattomuutta vai näin näistä sellaista? Eli emme voi hyväksyä sitä, että elinikäinen virka annetaan ja ihminen saa lähteä minne lystää. Jos näin olisi tiedetty ennakkoon, niin kyllähän me olisimme hiilostaneet teitä ja kollega Semetaa. Ja ihan sananmukaisesti. Ja sitten nämä konsolidoitut tilit. 3,4 miljardia on tullut plussaa vuodesta toiseen – Komissio on varmaankin laskenut tämän itsekin läpi. Tiedän, että eläkekertymät ovat suuremmat kansallisella tasolla. Virkamiehet eivät itse maksa omia osuuksia, mutta minua kiinnostaisi kuulla, että onko jollain tavalla jotain jo suunniteltu vai jatketaanko nää, tällä linjalla, eli että luvut vaan paisuvat paisumistaan. Sitten sisäisen tarkastuksen vastuuhenkilöille kiitokset alustuksesta ja asiakirjasta. Tämä oli ensimmäinen kerta, että saitte minut todellakin ymmälleni. Mielenkiinnolla, positiivisesti ymmälleni, mielenkiinnolla luin äh, IT-järjestelmäosion. Olisi mielenkiintoista kuulla yleiskatsaus sen suhteen, että meidän tulisi investoida tietotekniikkajärjestelmään järjestelmiin komission puolella. Sitten AVAX-järjestelmä ja pääosasto budget, se on tutkinut tätä asiaa. Haluaisin kuulla, mikä tämä varsinainen ongelma on, sitä en nimittäin vielä ymmärrä. Ja sitten mielenkiintoinen asia, joka on askarruttanut meitä, tällaiset komissiossa työskentelevät ulkoiset toimijat. Eli miten tällaiset henkilöt pääsevät abaks tai hyvinkin sellaisiin asiakirjoihin. Aika lailla avokatisesti heille vain näitä asiakirjoja annetaan. Luulin, että ollaan hiukan tarkempia, joten voisitteko kertoa, mitä olette itse asiasta mieltä? ja miksi kesti näin kauan, että näin tärkeää asiaa lähdetään ylipäätään käsittelemään? No niin, nyt on kuultu kaikki kommentit ja kysymykset ja nyt puheenvuoro komission jäsenelle ja hänen jälkeen sitten sisäisistä tarkastuksista vastaavalle henkilölle. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, parlamentin edustajat. Me kirjasimme ylös kaikki kysymyksenne ja seuraavien ne, seuraavan neuvonpidon aikana tulemme ottamaan näihin kaikkein kantaa, varsinkin kun kyse on konkreettisista portfoliokysymyksistä ja jatkossa tulen toimittamaan teille sitten vielä asiakirjojen liittyen näihin prosenttiosuuksiin. Mitkä ovat nämä lähtöluvut, miten me olemme päässeet näihin prosenttiosuuksiin ja ovatko ne yhtä pitävät teidän olettamustenne tai laskelmienne kanssa. Eli siis kaikkiin näihin kysymyksiin liittyen virhetasoon ja sisäiseen tarkastukseen, niin seuraavien viikkojen aikana tulemme pyrkimään siihen, että saamme nämä luvut samansuuruisiksi. No viimeinen kysymys kiinnostaa minua oikein paljon, eli työntekijäkysymys. Me toimimme staff regulationin henkilöstösäännösten pohjalta, joka vuodelta 2013. No en nyt ole tyytyväinen siihen, sanon sen täysin avoimesti. Meillä on tällä hetkellä yli 6000 osa-aikaista työntekijää ja sopimussuhteista työntekijää. Tulen puhumaan tästä neuvoston kanssa, mutta tällä hetkellä me olemme, tai me olemme sitoutuneet henkilöstökaavion tämänhetkiseen sellaisiin. Nämä osa-aikaiset ja sopimussuhteiset ovat hyvä, tä, ovat hyvä lisä. Ja sitten ne ulkoiset, joilla on oikeus esimerkiksi IT-puolella tehdä työtä ja saada osa-aikatyötä, meiltä, niin ne ovat hyvä lisäys tähän, mutta molemmat välineet ovat sellaisia, että niitä on käytetty liikaa viime vuosina. Mikään kaupungin tai ministeriö ei tekisi samalla tavalla. Neuvosto on sillä päätöksellä, joka liittyi palkkojen jäädyttämiseen sitoi meidän kätemme siten, että työtä ei voida enää tehdä. Minä haluaisin kyllä vähentää osa-aikaisten määrää viime vuosina. I... Tässä ei ole tarkoitus vähentää, vaan esimerkiksi aikaisemmin Luxemburissa ja Brysselissä oli hyvin paljon ulkoisia IT-insinöörejä ja ohjelmisto asiantuntijoita työssä, jotka olivat puoli vuotta ja vuoden töissä. Tämän jälkeen he lähtivät ja nyt sitten ulkopuoliset tekevät tämän työn ja meidän pitäisi nyt maksaa siten, että kun ajatellaan sappia ja Schneider Electricsia, niin meidän pitäisi olla kilpailukykyisiä niihin nähden. Minä tulen tekemään kaikkeni, että EU-komissio ja myöskin parlamentti ja muut palvelut ovat edelleenkin työnantajana kiinnostavia tai että meistä tulisi kiinnostavia siellä, missä emme ole, ja toivon, että mm, saan teidän tukenne tähän. Otsakkeessa viisi mm, tapahtuvat leikkaukset niin näitä, tässä, näitä pyritään vähentämään. Ja seuraavien, seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kohdalla sitten tähän täytyy palata. No sitten käytännössä aina, tämäkin on tärkeää. Puhemies tästä puhui Strasbourgissa ja me olemme tämän esittäneen, se astuu voimaan pian. Ja minä sanoisin, että myöskin tässä, kun ajatellaan eturistiriitoja, niin eri velvollisuudet, joita komission jäsenille lankeaa, niin saatiin aikaiseksi sellainen sääntely, jota en tunne mistään jäsenvaltiosta tai hallituksesta, joten pyytäisin, että tunnustatte, miten pitkälle komissio tässä kohtaa nyt on mennytkään. Se, että komission puheenjohtaja ei saisi mennä töihin kolme vuotta virkansa jälkeen, niin sitten ei enää saada ketään 40-vuotiasta kärkiehdokasta, vain sellainen, joka viiden vuoden jälkeen sitten lähtee eläkkeelle. Onko tämä nyt demokratian etujen mukaista? No se, sitä ei voida sanoa, mutta tämä, nämä käytännössäännöt meillä on. Me olemme menneet pitkälle samaan suuntaan kuin te. Niin, mutta teille parlamentin jäseninä neuvoisin, että että tällaisiin sitoutuisi tällaisiin eturistiriitoihin. Me pyysimme tilintarkastustuomioistumelta, että se kertoo omista ajatuksistaan ja ideoistaan seuraavaa MFF ajatellen, eli että tässä oli se tarkoitus myöskin antaa neuvoa, eikä vaan puuttua menneisiin toimiin. Ja tämä liittyy optimointiin, tehokkuuteen, avoimuuteen, seuraavaa MFF ajatellen. Se on hyvin tärkeää puheenjohtaja mainitsi nyt tiettyjä asioita, jotka huolestuttavat meitä. Viimeisen vuosikymmenen aikana Euroopan unionin laini 13 jäsenvaltioilla ja myöskin virkamiesten lukumäärää näin ollen kasvatettiin. Ja nyt ensimmäiset ovat lähdössä eläkkeelle, joten meillä on eläkekuilu, jota täytyy, tai joka kasvaa ja valitettavasti meillä ei ole mitään varoma tälle teollisuudesta ja kansallista hallinnoista tiedän, että, että budjetista saa erilaisia varomia ja näin voidaan rakentaa sitten eläkerahastoa. Neuvosto on tämän tähän mennessä hylännyt joka kerta. Ja samanaikaisesti kun eläkemaksuja tehtäisiin, niin voitaisiin kasvattaa näitä varoja. Tämänkin pitäisi kiinnostaa parlamentin jäseniä. Ehkäpä seuraavassa MFFssä voitaisiin tuollainen pääoma rakentaa niin, että voitaisiin yhteisrahoittaa näitä eläkkeitä. Ja minun ajatukseni menee kyllä tähän suuntaan. No sitten maksuviipeet. Tämä on asia, joka huolestuttaa teitä ja myöskin budjettia valiokuntaa 2013-2016 tämä oli hyvin suuri ongelma. Sanon teille nyt seuraavaa. Sen jälkeen, kun tämänhetkinen budjettikehys saatettiin päätökseen ainoastaan 2013 joulukuussa ja sitten tuli ohjelmakausi 2014, niin 2014 oli menetetty vuosi monissa kysymyksissä. Vasta nyt pikkuhiljaa olemme päässeet täyteen vauhtiin. Edelleen on viranomaisia, hallintoviranomaisia maita, ja myöskin Saksan alueita, jossa vastaavien viranomaisten nimittäminen ja ohjelmistojen käyttöönotto ei ole tapahtunut. Edelleen jotkin jäsenvaltiot me olemme vaatineet, olemme kirjoittaneet heille, eivät ole sataprosenttisesti nimenneet vastuuviranomaisia EU-ohjelmien toimeenpanemiseksi. Eivät ole minulle, siis minä en tätä ymmärrä. Me olemme kaikki Euroopan kansalaisia, ja kansallisvaltiomme kansalaisia. Jokainen, kun esimerkiksi lähtee kotiin lomalle, voi koputtaa ministeriön oveen ja kysyä, miksi te ette ole vielä tätä nimitystä tehneet. Valitettavasti meillä ei ole mitään välineitä, meillä ei ole mitään pistooleja, mitään aseita tätä varten. Tämä Euroopan unioni on jäsenvaltioiden johdonmukaisuuden varassa Meillä ei ole mitään muuta rakennelmaa. Se, että toimiiko tämä, se on kiinni Tallinnasta, Roomasta, Berliinistä, Pariisista, Haagista. Ja se on monissa tapauksissa hyvissä käsissä, mutta ei aina. Muutaman päivän kuluttua tulemme puhumaan 2017 täytäntöönpanosta ja tekemään muutosehdotuksen 2018 vuodelle, sillä määrärahat näkemyksen mukaan eivät virtaa siinä määrin kuin talousarvioesityksessä on esitetty, ja tämä on oikeastaan valitettavaa heikoiden osoitus, sillä Eurooppa ei nyt millään alueella ole niin hyvässä jamassa, että kun ajatellaan niitä varoja, joita vaaditaan, ei otetakaan käyttöön tai otetaan käyttöön vasta kaksi vuotta myöhemmin. Tulemme tekemään kaikkemme, jotta tämä toistoefekti 2013-2016 voidaan välttää ainakin samassa suuruudessa. No onnistuuko se, niin se on vain rajallisesti meidän ja teidän käsissämme. Me olemme nyt keskellä yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista, jossa esimerkiksi maidon vienti, EU ja Afrikan väliset suhteet – maataloustuotteiden tukeminen sisämarkkinoiden ja viennin osalta ovat merkittävässä roolissa, sillä komission viestin tiedonanto tullaan esittämään joulukuussa ja sitten 2020 budjettineuvottelujen jälkeen, kun ajatellaan tuki, tukien suuruutta ja maataloustuotteiden rajoit, auttamisen osuutta, niin varmasti tästä tullaan käydään intensiivisiä keskusteluja. Aivan lopuksi vielä sanoisin, puhuisin tästä pääjohtaja Kessleristä. Tunnen olevani vastuussa tästä. Tämä virka perua vuodelta 2009, Olafin pääjohtajan virka. No tuo teksti en ollut komissiossa vielä, olin Baden-Württembergissä vielä tuolloin. Siitä sovittiin parlamentin ja neuvoston kanssa. Kollegoiden äh, täytyy 2009 parlamentti ja neuvosto tulivat tämän saaneet tämän tekstin Olafin pääosaston johdalta ja siitä sitten päätettiin ja tämä haku pyyntö oli sellainen, että kyseessä on seitsemän vuoden virka, että toista virkakautta ei tulisi, se oli se rajoitettu seitsemän vuoteen, mutta tuolloin, jotta tuosta virasta tulisi houkuttelevampi, kirjoitettiin, että tämän seitsemän vuoden Olafin kauden jälkeen Euroopan unionin virkamiehenä voisi pysyä samatasolla. Se oli tuolloin tuo houkutteleva tarjous, jotta saataisiin hyviä hakemuksia. No sitten valittiin herra Kessler. AD15 oli tuo taso. No sitten vuoden sisällä hän sai tuon elinikäisen viran ja 2014 AD15 hänet, hän sai sitten AD16 ylennyksen – ja myöskin tässä talossa näin on tapana tehdä, ei, ei tämä nyt mikään poikkeus ollut joten, ollut, joten hänestä tuli valittu virkamies seitsemäksi vuodeksi ja sitten hän sai elinikäisen viran tämän jälkeen. Hän on nyt 16, 61-vuotias ja taso on AD16. Mandaatti päättyy helmikuun lopussa. Tuo haku teksti on muotoiltu jo kuukausia sitten. Minä olen esittänyt sen teille ja neuvostolle ja siitä on sovittu teidän kanssanne. Ja me tässä juuri teimme johtopäätöksiä tästä aikaisemmasta tapauksesta. Seuraava mies tai nainen, joka, jonka haluamme valita tammikuuhun mennessä ja haluamme, että te vaikutatte myöskin tähän valintaan. Niin haluamme, että te vastuullisesti olette mukana tässä valinnassa – Eli tämä henkilö nyt saa viran, valintavirka seitsemän vuotta ilman, että tämän jälkeen saisi mitään elinikäistä virkaa. Eli sitä ei enää olisi. Tämän, siinä on etu ja puute. Jos olisi 40 vuot, jos olisi 40-vuotias, eh, sopisi, niin minä en hakisi sitä. No siellä hakee hakee sitten sellaisia ihmisiä, jotka ovat noin 58-vuotiaita. No kyllä siinäkin hyviä ihmisiä voi saada, mutta sekin on huono asia. Seuraavien kuukausien aikana tulemme ottamaan teidät mukaan näihin päätöksiin, myöskin valvontakomiteaan otamme mukaan me emme tässä nyt mitenkään pyrkineet pääsemään eroon Eero Kessleristä. Me toimimme hyvin neutraalista, mutta meillä on 28 jäsenvaltioita demokraattisesti valittua hallitusta myöskin Italiassa. Ja eh, Italiassa toimenpiteessä menettelyssä herra Kessler oli paras ehdokas tulli, se kysymykseen. Ei minulla ole Roomassa mitään ääntä, jos olen Roomassa – niin siellä parlamentti ja hallitus päättävät. Kansa on valinnut nämä ja tämä hallitus sanoi, että Kessler on se, joka valitaan. Sitten meille kiiretettiin ja, ja pyydettiin, että hänet vapautetaan ja sanomme, että tarvitsemme aikaa ja menettelyn. Ja tämä sitten ilmastiin heillekin. Ja sitten päätimme, että no kyllä, hän voi lähteä. Ja 16 tai 17 lokakuuta hän tulee sitten aloittamaan siellä – No jos nyt ei tähän olisi menty, niin siis me toimimme täysin neutraalisti. Ei tässä komissio ole ollut minkäännäköisessä toiminnassa mukana, mutta Roomassakin on ministereitä ja hallintoa, niin kuin Haagissa tai Berliinissäkin. Ja sielläkin tehdään niin kuin oikeaksi nähdään. Minä periaatteessa luotan parlamentteihin, koska kansalaiset ovat siellä taustalla ja myöskin, että tämä tapahtuu ihmisläheisesti. Ja Roomassa sitten päätettiin, päätettiin sitten tämä herra Kesslerin tapaus. Mikäli tätä päätöstä ei olisi tehty, herra Kessler olisi ensimmäinen kolmatta 2018 ollut automaattisesti AD16 viranomainen ylempi johtajakomissiossa. Ja todennäköisesti hänestä olisi tullut, tullut korkeampi neuvonantaja ja hänellä oli tähän kyllä täysi oikeus. Euroopan komissiossa ei ole seitsemän vuoden jälkeen millaisia, mitään eläkevaateita, niin minä kyllä oletan, että herra Kessler ei olisi lähtenyt lomalle tai varhaiseläkkeelle. Millaisen päätöksen te tekisitte, koska sellaisia edustajakin on ehkä, jotka viisi vuotta ehkä toimivat täällä, jotta sitten voivat taata tuon eläkkeensä. No kaikki ovat inhimillisiä. Eli hän olisi varmasti, siis hän olisi, ei olisi varmastikaan luopunut tuosta elinikäistä virasta. Ja nyt sitten, kun hänestä tulee tullijohtaja, niin meillä on tuollainen pienempi kolminumeroinen eurosumma kuukaudessa sen välillä, mitä hän sai palkkaa ja lisiä täällä verrattuna Roomaan. Ja nämä rahoitetaan sitten Euroopan budjetista, koska yli 90 prosenttia näistä palkkakuluista on Rooman heiniä. Alle 10 prosenttia on meidän heiniä. Ja olen valmis kyllä kertomaan tästä kaikesta teille. Skandalisointi ei tässä nyt toimi ollenkaan. Sitten tämä yhteensopimusongelma. Tullit ovat oikeus. Täällä meillä ei ole Euroopan sisämarkkinoilla tulleja jäsenvaltioiden välillä, vaan kolmansista maista EU-alueelle. Meillä ei ole mitään tullihallintoa, vaan kun pidetään kiinni eurooppalaisesta tullioikeuksesta ja siitä mikä liittyy budjettiin, niin 10 prosenttia ovat omia varoja, 10-12 miljardia euroa. Kun ajatellaan espanjalaisia, italialaisia, saksalaisia, tanskalaisia, hollantilaisia tulliviranomaisia, olemme heistä riippuvaisia. No, jos, no minä nyt luotan ihmisiin periaatteessa, jos jotakin ongelmia esiintyy tai väärinkäytöksiä esiintyy, jos me havaitsemme, että tuliviranomaiset toimivat väärin, esimerkiksi yhdistynyt kuningaskunta, niin kyllä me sitten ryhdymme toimenpiteisiin. Onko muitakin tapahtumia, en tiedä, mutta ryhdymme toimenpiteisiin. Kun ajatellaan petuksia, korruptiota, niin sitten aina voi ryhtyä toimenpiteisiin, kun tämä tällainen havaitaan. Jos sitä ei havaita, niin sitten se on kyllä hankalaa. Mutta uskon myöskin, että Italian hallinto jo vuosien ajan, no sillä ei ollut mitään syytä tai epäilyksiä, tai siis siihen e-, e-, ei olisi pitänyt suhtautua mitenkään epäillen, enkä usko, että Olafin pääjohtaja olisi mitenkään suojellut tätä hallintoa Italiassa sen takia, että hän haluaa päästä sinne, joten tässä e, tämä on asia, jota en voi mitenkään kuvitella tämä on ikään kuin jostain murhamysteeristä, mutta ei tämä nyt todellisuutta ole. Ja jos jotakin todisteita on, niin sitten voimme puhua tästä. Ja jos hän nyt aloittaa 16. lokakuuta, niin hänellä on täysi vastuu ja velvollisuus soveltaa eurooppalaista oikeutta tullien keräämisessä Italian alueella ja Euroopan unionin alueella toimia meidän budjettimme puitteissa. Hänellä on asiantuntijoita, Hänellä on siellä valvontaviranomainen, ja sitten vaalit tapahtuvat seuraavana vuonna. Ja sitten ne on Italian kansalaisten tehtävä valvoa tätä Eli tässä nyt, jos jotakin kysyttävää on, niin niitä kysymyksiä voi esittää, mutta ei pidä mitään ennakoida. Kiitos. Niin, halusimme vain sanoa, että tämä on melkoinen poikkeus. Yleensähän tehdään niin, että pannaan viralta, ja nyt herää kysymys, että miksi näin tässä ei tehty. Avoimuudesta ei Olafissa voitu puhuakaan, ja kyllä pääjohtaja itse on tästä vastuussa. Ei täällä kukaan sanonut mitään muuta kuin, että secondman, eli siirretty toisiin tehtäviin, lähetetty muihin tehtäviin. Ketään ei ole pakotettu lähtemään yhtään minnekään. Kyse on tällaisesta secondment tapauksesta ja saaneen muistaa, että meitä kiinnostaa, että missä määrin tämä on ollut unionin intressien mukainen toiminta. Mielestäni tällainen kysymys on vain pakko esittää. Ja me varmaankin seuraamme asian käsittelyä, emme ole siinä puolueellisia. Ja nyt haluaisin kuulla mitä sisäisestä tarkastuksesta vastaava pääosaston johtaja on asiasta mieltä? Te viittasitte tietoon, jota löytyy 99.5 artiklasta rahoitus, varanhoitoasetuksessa. Kuten tiedätte, tämä kertoo myös, myös mihin komissaari viittasi, esitellään joka vuosi komissiolle osana vastuuvapausmenettelyä. Ja se on lisätodiste siitä, että komissio on sitoutunut avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen perustuen sisäisen tarkastustiimin työhön komissio avoimisesti antaa tietoa äh, tuloksista suosituksista ja toimista, joihin pitää ryhtyä tarkastuksen jälkeen. Te viittasitte IT-tarkastuksiimme äh, 2016 Euroopan komissiossa. Sitten otitte esille erityisen kysymyksen, mitä tulee DG-budjettiin, ABAC eh, järjestelmästä. Sitten viittasit tähän intramuuroskysymykseen. Yksityiskohtaista tietoa voidaan löytää tiivistelmästä sivuilla 10-11, kuten te tiedätte. Se koskee tietotekniikkaa ja sitten henkilö, eh, komission 82, sivuilla henkilökunnasta komissiossa tiivistelmänä, koska kerran pyysitte minulta tiivistelmää. Voidaan vetää se johtopäätös, että tilaa on parantaa tehokkuutta eri aspekteissa liittyen, liittyen tietotekniikkaoperaatioihin. Minun täytyy nyt korostaa sitä, että identifioimme riskejä, mutta mitään todisteita ei tullut siitä, että olisi menetetty varoja tai että olisi ollut jotakin petoks, petoksessa toimintaa. On riskejä, joihin pitää puuttua ja tämän takia on hyvin tärkeää, että kaikki suositukset, joita IAS esitteli, on hyväksytty pääosastoissa ja nyt olemme täytäntöönpanemassa välttämättömiä toimia mikään toiminta ei ole aikataulusta jäljessä, mitä tulee tietotekniikkaan. Mitä sitten tulee ABAC-järjestelmään? On kaksi kysymystä. 82-83 sivut komission henkilökunta työasiakirjassa. Ensinnäkin tämä koskee laajamittaista käyttöä, mitä tulee manuaalisiin interventiovälineisiin. Niitä käytetään laajasti, jotta voidaan tehdä toimia, jotka voitaisiin tehdä turvallisemmin keinoin standardihallinnointijärjestelmän kautta. Sitten toinen tekijä on, on liian vähän tarkastuksia, mitä tulee ö, tällaisiin käyttäjätileihin. Niissä, niissä kerrotaan manuaalista interventiosta, niihin liittyy erilaisia etuja. Joskus mennään yli parhaimpien käytäntöjen, joista, joihin on viitattu ö, ohjelmistossa. DG-budjetti on todennut nämä identifioinnit, samoin suositukset ja toimintasuunnitelmaa ollaan nyt täytäntöön panemassa. Tämä ei vaikuttanut tilien luotettavuuteen eikä se myöskään vaikuttanut varojen menetykseen tai petolliseen toimintaan. Mitä sitten tulee intramuros kysymyksen yksityiskohtaisia tietoja löytyy sivulta 90 komission henkilöstön työasiakirjasta on kaksi kysymystä tähän liittyen. Ensinnäkin puuttuu yrityspuitteet Inframurus sopimuksille ja sitten tähän liittyy myös käypä arvokysymys tietyn tyyppisissä sopimuksissa. Tässäkin pääosastot, jotka ovat vastuussa, hyväksyivät nämä suositukset ja nyt täytäntöön panevat toimia, jotta parantaisivat tilannetta. Toivon, että tämä selvensi asiaa. Kiitoksia. Vielen Dank für die umfangreichen Lektüre. Oikein paljon kiitoksia näistä kirjallisuusviitteistä. Jos en olisi perehtynyt teksteihin, niin en olisi ymmärtänyt asiasta yhtään mitään. Kuinka monista henkilöistä tässä on kyse, jolloin siis pääsy näihin järjestelmiin? Cannot provide you now the information. Nyt voi antaa teille tätä tietoa. Minulla ei ole sitä. Me voimme antaa sen jatkossa kirjallisena. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Salafranca. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, eh, quisiera disculparme por haberme tenido que ausentar. De... Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, jouduin poistumaan välissä nimittäin vi- viitaten juuri oman maani vaikeaan tilanteeseen. Siksi haluaisin puhua tässä vaiheessa ja sanoa, että kaikki tämä keskustelu, mikä liittyy vastuuvapauteen, siinä pitäisi olla yksi tavoite, niin kuin puheenjohtajakin sanoi kun alettiin esitellä komission kertomusta. Tässä on kyse siitä, että ensi vuonna, kun analysoimme uudestaan tilannetta, voisimme silloin todeta, että tilanne on silloin parempi kuin aikaisempana edellisenä vuotena. Ja haluaisin sanoa puheenjohtaja korostaa komissaarin kurinalaisuutta tässä keskustelussa, jota hän osoitti että Hän tuli tänne tähän kokoukseen ja käyttää arvokasta aikansa meidän kanssamme olemisen ja puolustaakseen vakaumuksella sitä, miten voimme parantaa yhteistyön hengessä budjetin vastuunvapautta tilintarkastustuomioistuimen ehdotuksen mukaisesti. Ja sitten esittelijä ja tilintarkastustuomioistuin on todenneet, että virheiden määrä on huomattavasti vähentynyt. On todettu, että ei tarvita lisää kontrolleja. En nyt sitten tiedä, kun ajatellaan komissaarin puheenvuoroa, voidaanko tämän valossa tulla tällaisen johtopäätöksen kuulin alkuperäisen kommentin häneltä, hän oli valmis ottamaan huomioon minkä tahansa valituksen tai ilma, mielenilmaisun vaikka tältä parlamentista. Siksi panin merkille suurella mielenkiinnolla tiettyjä asioita, joita vieläkin voidaan parantaa, niin kuin komissaari itsekin sanoi. Sitten tämä RAL-kysymys, maksurästit, Rova Ajala viittasi siihen, sen pitäisi aiheuttaa kyllä huolta ja se on uhka taloudenpidolle. Tämä pitäisi ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun aletaan tarkastella rahoitusnäkymiä. Mielestäni tämä on aivan ilmeinen kysymys. Sitten vielä yksi asia, johon kiinnittäisin huomionne, komissaari. Tämä liittyy siihen, että riskien, rahoitus, kansainvälisten rahoitusriskien määrä on lisääntynyt ja samoin unionin sitoumukset ovat lisääntyneet mm, on minä edustan ulkoasian valiokuntaa ja erityisesti käsittelen Kolumbia-kysymyksiä. Tämä on kyllä sellainen asia, johon meidän pitäisi kiinnittää unionin huomio, missä määrin rahoitusriskien määrä on lisääntynyt kun EU on tavallaan altistunut kansainvälisten sopimusten kautta tällaisiin alueisiin. Sitten vielä lopuksi, arvoisa komission jäsen, uskon, että kun tarkastamme rahoitusnäkymiämme seuraavaksi kaudeksi, niin meillä, meidän pitäisi ottaa huomioon valtavan määrä rahoitusvälineitä ja kumppaneita, joita on mukana, kun hoidamme talousarviota. Tämä on yksi asia, jonka tilintarkastustuomioistuin on ottanut esille. Jos budjetit olisivat yksinkertaisempia, ne olisivat myös tehokkaampia. Lopuksi vielä puheenjohtaja, tai nyt olen käynyt loppuun tämän puheenvuoron, niin Niin viitan vielä Olafin pääjohtajan oletan, että niin komissaarit, jotka kiinnittävät huomiota tähän asiaan, samoin tuomioistuin. He kaikki varmasti puolustavat mahdollisimman hyvin EUn etuja, joten en ollenkaan epäile heidän valmiuksiaan ja, ja anta, oh, omistautumistaan Eurooppa-kysymykselle. Varmasti palvelet erinomaisella tavalla unionin Uskon komissaarita samalla tavalla tämä sitoumus, jota te olette osoittanut, moitteettomasti. Tätä pitää, myös muiden unionin virkamiesten pitää osoittaa. Ja kaikissa toimielmissä on moninker- kolminkertainen motiivi toimia, nimittäin pysyvyys, pätevyys ja sitten henkilö, yritän aina kun puhua kunnioitusten ihmistä, enkä halua puuttua yksilöllisen henkilökohtaisen kysymykseen, mutta sanoitte, että on Euroopan parlamentin jäseniä, jotka tulevat tänne vain saadakseen eläkkeen. Haluaisin kyllä sanoa, että on muitakin tapauksia. On myös sellaisia virkamiehiä täällä toimimassa, jotka kieltäytyvät um-, yhteisöeläkkeestä, jotta palvelisivat Euroopan kansalaisten etuja tehdäkseen työtä Euroopan hankkeen edessä ja, ja menettävät koko Euroopan parlamentin äm, öö, eläkkeen. Haluaisin vain sanoa, että tällaisiakin tapauksia on kaikella kunnioituksella. Ajattelen teidän työtänne ja teidän sitoumuksellisuuttaan toimia hyvin. On kyllä tärkeää silti, että tällainenkin puoli otetaan huomioon. Ja lopuksi vielä esitteli, olkoonpa hyvä. Niin, tämä tuli hiukan äkkiä, koska ajattelin, että tässä tulee nyt vielä toinen kierros tähän sisäisen tarkastuksen vuosikertomukseen. Minulla on pari-kolme kysymystä tähän liittyen. 2011-2016 ajankohtaan 413 suositusta sisäistä tarkastuksesta ei ole toimeenpantu täysin. Voisitteko kertoa, mitä tämä koskettaa, mi, millaista kritiikkiä on ja miten nämä viipeet voidaan perustella? No sitten tässä myöskin sisäisessä tarkastuskertomuksessa valitellaan DEFCON tavoitteen asettelua tässä, mutta myöskin Euroopan unionin kohdalla. Mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti ja millaista vaikutusta näillä ongelmilla on ulkoisen apuhallinto raportin osalta. Viimeisessä vastuuvapauskysymyksessä meillä oli se ristiriita, että budjettivalvontavaliokunta puheenjohtajamme aloitteesta valitsi tämän kyseisen välineen ja arvioi sitä EMMR ja sitten me saatiin melkein jopa pettynyt reaktio komissi, komissiosta ja pääosastolta, joka melkein asetti kyseenalaiseksi tämän näiden sisällön. Ja minä nyt tässä yhden näistä kertomuksista olen ottanut esille ja sanon, että ne ovat kyllä hyvin avoimia, mitä tulee, tai selkeitä, mitä tulee tavoitteiden ja ohjelmien täytäntöönpano vastaavissa maissa, mitä tulee humanitaariseen apuun ja myös kehitysyhteistyöhön kaiken kaikkiaan. Ja tässä voidaan myöskin havaita, että yksittäiset kertomukset ovat erityyppisiä, on hyvin laajoja, yksityiskohtaisia, toiset ovat laajempia, globaaleimpia, siellä missä ollaan hiukan pidättyväisempiä, niin siinä on todettu, että asiantuntijoita ei valtuuskunnissa ole ja ei voida olla kovin seikkaperäisiä, mutta samanaikaisesti täällä on myöskin johtopäätöksiä tiettyjen ohjelmien tavoitteiden saavuttamisen osalta. Ja me, me esimerkiksi käytämme hyvin paljon rahaa näihin sukupuoli, sukupuolten tasa-arvokysymyksiin. Se, mitä minä nyt olen lukenut, niin siinä on todettu, että näiden ohjelmien toimeenpano vastaavien kumppanikaupungin tai valtioiden kanssa on melkein mahdotonta siitä syystä, että hallitusten tasolla yhteistyö, yhteistyö tai toivotaan näiden ohjelmien toimeenpanossa. Mikäli näin on, ja näin on ilmeisesti ollut jo pidemmän aikaa, niin tässäkin DEFKossa nyt täytyy ryhtyä pohtimaan, miten näitä ohjelmia hoidettaisiin eri tavalla ja saataisiin pistettyä täytäntöön. Uskon, että naisten aseman vahvistaminen näissä maissa on varmasti kaikkien mielissä. Johtuuko tämä nyt siitä, että puutteet, joita havaitaan tai havaittiin johtuvat siitä, että DEFCO ja ulkoisen palvelun delegaatiolla on eri mittauskriteerit tai perusteet. Eikö delegaatioilla ole riittävää tietoa paikan päällä saatavilla vai mistä nämä nyt sitten johtuvatkin. Uskon, että kyseessä on väline, jota todellakin tarvitaan, mutta jota ei pitäisi käyttää ikään kuin jotenkin salaisesti, koska jotta nämä raportit voi lukea, niin pitää ensiksi ilmoittautua, sitten joutuu johonkin tilaan ja työntekijä on sitten koko ajan vielä siinä vieressä tarkkailemassa. Kaikki sähköiset laitteet täytyy luovuttaa ennen tätä. Eli missä me nyt oikein olemme tässä nyt? Kyse on mielestäni edelleen julkisista rahoista, joita tässä käytetään ja toimeenpannan ja ohjelmista, joita parlamenttikin on ollut päättämässä, ja sitten myöskin tiettyä tiedottamisvelvollisuutta tässä edellytetään parlamentin suuntaan, mutta ei nyt siten, että tällaisia esteitä rakennetaan. No sitten tilintarkastus on tiettyjä puutteita liittyen näihin petoskysymyksiin. Mitkä pääosastot, mihin pääosastoihin tämä kohdistuu ja missä yhteydessä tässä on tämä varauma, joka liittyy näihin omiin varoihin. No sitten tässä puhutaan ITER-projektin puuttuvasta valvonnasta, missä tässä ovat vastuullisuudet pääosastojen ja Euratomin välillä, mitä komissio voi tehdä, jotta se voi auttaa tässä tilanteessa. No sitten tämä rakas maatalouspolitiikka, agri-pääosasto, sillä on oma valvontaa ja arvontaa järjestelmää, jota se voi tarkastaa arvioida yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tilintarkastustuomioistuin tässä, niin kuin kalastuspolitiikassakin, viittasi suuriin ongelmiin täytäntöönpanossa jäsenvaltioiden taholla. Miten kun ajatellaan sisä, sisäistä tilintarkastusta, mikä on tämänhetkinen tilanne ja mitä nyt suositellaan, ja sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, mutta nyt viimeinen auditin seuranta viime vuodelta, mikä on tilanne erityisrahastojen ja African Peace Facilityn kohdalla. No, erityisrahastosta puhumme varmasti vielä vastuullisen komission jäsenen kanssa huomenna, mutta tämä African Peace Facility, mitä sisäinen tilintarkastus tästä sanoo, koska nämä, tässä on ollut ongelmia Afrikan unionin kanssa, niitä on tullut lisääkin sen sijaan, että vähemmän. Ja sitten myöskin havaittiin puutteita jäsenvaltioiden valvontajärjestelmissä, mitä komissio on tehnyt asian osalta. No lopuksi vielä minä haluaisin valtuuden budjettikomissaarilta kaikkien otsakkeiden osalta, niin kuin esimerkiksi valtionvarainministereiltä saataisiin, koska sitten nämä jännittävät keskustelut Öttingerin kanssa tulevat jatkumaan, joita nyt sitten näiden vastuullisten komission jäsenten kanssa joudumme käymään. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Sitten sisäisen tarkastuksen pääosaston pääjohtaja, olkaa hyvä. No you have, uh... Lyhyesti, koska tiedän, että teillä on vielä toinenkin tärkeä kohta esityslistallanne. Siellä viittasi, miten täytäntöön pannaan suosituksia. Ihan lyhyet katsaus, jotta nähdään jäljellä olevat suositukset kontekstissa 2016 IAS julkaisi kaksi 1800 suositusta 100 prosenttia niistä hyväksyttiin tarkastettavien kohdalla ja noin 77 prosenttia on täytäntöön pantu. Tämä voidaan pitää sellaisena 430 vielä kesken. Suurin osa näistä vielä on to- meneillään, koska auditointi on vasta päättynyt, ei ollut tarpeeksi aikaa käytettävissä, jotta voitaisiin täytäntöönpanna näitä to- toimintasuunnitelmia. Tämä on syy sille, minkä takia vain 155 tai 8,5 prosenttia on öö, myöhässä tässä on ole noudatettu aikarajoja. Ja tärkeää tietää, että 18 erittäin tärkeää suositusta ovat todella paljon myöhässä yli kuusi kuukautta, joten 18 yli kuusi kuukautta myöhässä tämä on hyvin merkittävää. Nämä ovat näitä todella kriittisiä kysymyksiä, koska tässä meillä on nyt tärkeä asia kyseessä, nimittäin riski ei ole vielä asianmukaisella tavalla käsitelty, mutta pitää ottaa huomioon, että tämä edustaa vain noin yhtä prosenttia kokonaismäärästä suosituksia, joten ja se on sitä mieltä, että tilanne, mitä tulee suositusten täytäntöönpanoon, on tyydyttävä ja vertailtus aikaisempiin kausiin kuitenkaan. Nämä 18 suositusta kuitenkin, jotka on todettu myös komission työasiakassa kohdassa kolme, siellä on tällainen taulukko, taulukko sieltä löytyy selvästi, mistä tässä on kysymys ja mitä oikein tapahtuu. Me tulemme seuraamaan valppaasti ja huolella sitä, että pääosat ryhtyvät tarvittaviin toimiin asiassa. Mitä tulee sitten DEFKoon Ihan lyhyt vastaus minun puoleltani kun tarkastettiin tuloshallintoa, niin siinä oli heikkouksia, joihin pitää puuttua. Varsin usein ei ole mahdollista tämän järjestelmän pohjalta todella löytää tai todeta, onko tavoitteet saavutettu ja missä määrin ne on saavutettu, joten toimintasuunnitelma, suunnitelma ollaan täytäntöön panemassa, jotta tilanne paranesi ja tämä liittyy myös niihin kysymyksiin, jotka maasti. Mitä tulee Euroopan Peace Facility rauhanvälineeseen, esitystä on saatu aikaan, mutta edelleenkin on joukko suositukset, jotka ovat avoinna, mikäli muistan oikein neljä suositusta on vielä vailla täytäntöönpanoa, joten vieläkin on riski olemassa johon täytyy nyt puuttua. Toivottavasti minä vastasin riittävässä määrin tässä lyhyessä ajassa, joka minulla oli. Ai niin, hetkinen, anteeksi. Sain juuri vielä, niin unohdin mainita Agrin heidän he tarvitsevat parempia tavoitteita yhteiselle maatalouspolitiikalle, täsmällisempiä tavoitteita, parempia indikaattoreita, jotta voidaan osoittaa, mitä on saavutettu, miten on saavutettu tavoitteet, ja heidän pitää edelleen edistyä ja saada tulosperusteisia indikaattoreita aikaan. Ja paras tapa eteenpäin meidän ymmärryksen mukaan on tehdä läheistä työtä e- Eurostatin kanssa, koska aina kun Eurostat antaa lukuja, me voimme olla aika varmoja siitä, että ne ovat luotettavia. Milloin pääosastot joutuvat laatimaan omia tilastojaan tai joutuvat tukeutumaan muihin lähteisiin, jotka eivät ole niin virallisia, niin silloin on riski siitä, että tiedot eivät ole täysin luotettavia. Mitä tulee ITERiin? Oli ongelmia, mitä tulee va- DG Enan valvojan rooliin, mutta mitä tulee sitten energian käyttöön, niin toimiin on ryhdytty, jotta parannettaisiin tilannetta – on sitoumuksella pyritään vahvistamaan valvontastrategiaa ja nyt on jo täytäntöön pantu tiettyjä toimenpiteitä. ITERin osalta varmaan on tulossa vielä kuuleminen ja sitten me pyydämme tarkastusasiakirjat käyttöömme. Niin komissaari, haluatteko näistä vastuukysymyksistä vielä sanoa jotain? Olkaapa hyvä. Die Frage wird in der Kommission. Komissiossa käsitellään kysymystä jatkuvasti ja että vastuu siirretään komissaareilta ja pääjohtajilta alemmille tasoille ja miten sitten budjetissa vastaava komissaari pitää nyörit käsissään. Minä en usko, että tällä toimikaudella enää tilannetta sen kummemmin voidaan muuttaa. Ehkäpä asiaan voitaisiin paneutua, kun seuraava komission puheenjohtaja nimetään. Eli heti Eurooppa-vaalien jälkeen, kun hän on esittäytynyt teille, niin ottaisitte asian esille. Kyllä komission kannattaa aina panostaa omaan sisäiseen rakenteeseen. Näin Juncker teki, teki varapuheenjohtajia valit, tarvittaessa minulle sopivat mitkä tahansa ratkaisumallit, mutta minun mielestäni tässä kannattaisi odottaa parlamenttivaaleihin ja mitä tulee varsinaisiin keskusteluihin ja komission ja parlamentin ö, äh, yhteistyöhön, niin minun mielestäni kesällä 2019 tämä asia pitäisi ottaa esille. Kiitoksia. Kiitoksia. Näin asia on käsitelty loppuun. 21.11. Olaf-asetuksen käsittely. Silloin tapaamme teidät uudestaan. Oikein paljon kiitoksia vierailustanne. Näin saimme aloitettua tämän tärkeän vastuuvapausmenettelyn. Kiitokset myöskin tilintarkastustuomioistuimen edustajille. Näin pääsemme esityslistalla eteenpäin. Eli parlamentin vastuuvapaus parlamentin pääsihteeriä tässä vielä odottelemme.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 Parlamentille myödyt vastuuvapauden seurantatoimet. Pääsihteeri, olkaapa syvä. Ja, herzlichen Dank, ähm, Frau Präsidentin. Rouva puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia. Muutama alustava sananen omalta osaltani olette saaneet vastauksemme kirjallisesti esittäminä kysymyksiin. Ehkä muutama asia korostetusti. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma ei oikeastaan kritisoi laisinkaan Euroopan parlamenttia. Myös sisäinen tarkastaja totesi, että kriittiset toimet, eli joidenka, toimet, joiden osalta tarvitaan parannusta, niin niiden määrä on laskenut huomattavasti edellisestä vuodesta. Sitten Euroopan historian talo on avannut ovensa. 4,2 miljoonaa oli lasku pienempi kuin ennakoitu ja mihin oli jo rahat budjetoitu ja onnistuimme toimimaan siten, että komissio maksaa noin kolme miljoonaa vuosittain näistä juoksevista kuluista ja aluekin tekee kaikkensa. Ympäristöä on muokattu, puutarha on paremmassa kunnossa kuin aikaisemmin, joten paikallisviranomaiset ovat mukana. Ja ensi huhtikuun alussa ilmeisesti voimme päässä näihin tiloihin ja kustannusten rajoissa. Ja sitten kuljetuspalvelu, sekin on nyt kunnossa kuljettajia 14 maasta. Ainakin saamme tietojen mukaan tämä palvelu toimii ongelmitta. Tietenkin kuljettajan täytyy tottua reitteihin ja kaupunkiin. Ja sitten turvallisuuskysymykset, sillä saralla päästään eteenpäin. Tehän pyysitte omassa tekstissänne, että Strasbourgin päivärahat avustajille sopeutetaan uuteen tilanteeseen. Viimeisimmässä kokouksessa toinen lokakuuta näin päätettiin, ottaen huomioon virkamiesten vastaavat korvaukset. Yhtä lailla keskusteltiin niistä säännöistä, jotka liittyvät poliittisiin puolueisiin ja säätiöihin. Tähän toivoitte, että käännyttäisiin komission puoleen, pyydettäisiin uusia sääntöjä koskien puolueita ja säätiöitä. Euroopan komissio esitti syyskuussa tähän liittyvät ehdotuksensa, ja ne ovat pitkälti Euroopan parlamentin ehdotusten mukaisia. Vuosien ajan olette pyytäneet myöskin sitä, että puhemiehistö käsittelisi myöskin kertakorvausjärjestelmää. Me tulemme ennen vuoden loppua esittämään omat ehdotuksemme. Ehdotitte myöskin, että vierailijaryhmät voivat suorittaa maksunsa ilman käteisvaroja ja sekin kuulemma toimii oikein hyvin. No se olikin melkoinen taistelu ja nyt puheenvuoro siirtyy esittelijä De Jongille. Kiitoksia. Kiitän myös pääsihteeri. Hän on usein varsin vaatimaton johdannossa, mutta paljon todellakin on tapahtunut ja haluaisin todellakin vahvistaa tämän tiedon. Minulla on yksi yleinen kommentti ja sitten muutama tarkempi kysymys erityisistä luvuista pääsihteerin kertomuksessa. Mielestäni isoin ongelma, jossa tällainen kommentti täytyy esittää, että vieläkin on tällaista hiukan ping-pong-peliä tämän valiokunnan ja, ja täysistunnon välillä. Siellä, täältä mennään täysistunnon, sitten täysistunnon pyytää puhemista tekemään jotakin, ja sitten taas he pyytävät pääsihteeriä tekemään jotakin. Ja sitten me kuulemme seuraavana vuonna, että työ, puhemiehistä joko ei ole pyytänyt tätä ollenkaan, niin kuin piti, ja pääsihteeri on riippuvainen puhemiehistä, jotta asiat lähtevät rullaamaan. Minun mielestäni ei ollut mikään sattuma, että mietinnössämme pyysimme myös sitä, että vastuuvapauksen suostukset otettaisiin työmi- pu- puhemiehistön esityslistalle niin, että puhemiestö voi nähdä kaikki nämä vaatimukset, joita on esitetty. Ja pääsihteerihän sanoi, että puhemiehistö lukee on hyvin, hyvin tietoisia näistä pyynnöistä, mutta eivät toimineet niiden pohjalta. Mielestäni tämän pitäisi muuttua. Ja jos te voitte löytää sellaisen menettelytavan, tietysti tämä voi tapahtua myös meidän varapuheenjohtajamme kautta. Tätä keskustelua, keskustelua voitaisiin sitten käydä puhemiehistössä, mutta meidän ei pitäisi aliarvioida, miten pääsihteerin muistiot vaikuttavat puhemiestön estysestä. Minä seuraan tilannetta nimittäin var- tarkasti ja viime vuonna varsin usein estyslistan kohdat perustuvat juuri pääsihteerin muistioihin eikä automaattisesti puhemiestö niitä ole pyytänyt. Joten ehkä jos voisitte aktiivisemmin vaikuttaa myös, jos voitaisiin aktiivisemmin vaikuttaa pääsihteerin kautta, jotta saamme kaikki suositukset läpi, jotka on hyväksytty ja ne tulisi, päätyisivät sitten sinne puhemiestön estyslistalle Tämä on ensimmäinen pyyntö. Tämä rinnalla voimme sitten sitten nähdä, että yhä suurempaa avoimuutta olen pyytänyt tätä komissiolta, kun se neuvottelee. Ja jos nyt luen sitten näitä vastauksia, niin puhemiehistön asiakirjat kuuluvat puhemiehistön jäsenille, eivätkä kaikille parlamentin jäsenille. Niin tämä on hieman outoa. Ymmärrän kyllä, että kun on tietosuojaongelma kyseessä tai jos on hyvin arkaluontoisia poliittisia kysymyksiä, mutta olen nähnyt aika useita näistä, näistä muistioista ja suoraan sanottuna noin 80 prosenttia, voitaisiin ihan hyvin julkaista et ilman, että toimielin tästä tai kukaan tästä kärsisi. Ja toisaalta sitten me olisimme paremmassa asemassa, mitä tulee muihin toimielimiin, kun pyydämme myös neuvostoa olemaan avoimempi esimerkiksi. Jos me emme sitten sano, että asiakirjat, jotka laaditaan puhemistossa, jotka ovat automaattisesti valsalaisia, hmm. Sitten toinen yleinen kommentti, joka minulla on, liittyy tähän tukeen, jota tässä valiokunnassa saamme sihteeristöltä, kun laaditaan parlamentin vastuuvapausmietintö suositukset kohdassa kuusi, että saamme parempaa tukea, mitä tulee tilien tulkitsemiseen, koska tämä on aika valtava työsarka. Varsin usein ei ole aikaa esittelijänä käydä läpi joka yksityiskohtaa ja vaan luottaa ottaa auditointiin tarkastuksen, niin sekin on hiukan epätyydyttävä, Joten mitä pääsihteeri kirjoittaa, kirjoittaa tietyille yksiköille, että käsittelisivät tähän hiukan nyt kiireistä, koska meillä on nyt uusi esittelee seuraavaa vastuuvapautta varten, enkä usko, että mikään tässä vielä tähän mennessä on muuttunut. Sitten erityiset kommentit ihan nopeasti, joita minulla on, mutta niilläkin on merkityksensä. Uskon, että sivulla 7 kohdassa 44 on äärimmäisen tärkeää, että voidaan julkaista mm, kokoukset EP-nettisivulla. Olen tyytyväinen, että tähän on myös ryhdytty, mutta e- ei ole ajoitusta. Voisitteko kertoa hiukan, milloin tämä alkaa toimia, koska tähän, tämä vastaa silloin myös moniin kansalaisyhteiskunnan vaatimuksiin. on kovasti tyytyväinen uuteen nettisivustoon. Joskus hän on hyvä sanoa myönteisiäkin asioita, koska muutoin keskitytään vain näihin eh, kielteisiin kysymyksiin. Mutta tämä todellakin on parannus. Mm. Sitten tiedottamisesta 57 kohdassa me jaamme sen tuntemuksen, että tiedottamisen pitäisi kohdentua myös ihmisiin, jotka eivät ole kiinnostuneita EU-sta. Tämä on päivittäinen haaste minulle itselleni, täytyy sanoa. Miten minä voin saavuttaa ihmiset, ihmisiä, jotka vain sanovat, että e ei ole mitään hyötyä, se on minua vastaan, niin sitten minä haluan selittää, mitä me täällä oikein teemme. Ja sitten sanotaan, että me halua tällaista kuulla, koska ei vaan kiinnosta. Tämä on varsinainen kehä ajatellen EUn imagoa kokonaisuudessaan, ja haluaisimme, että tämä jotenkin muuttuu. Siis kiinnostaisi tietää, mitä suunnitelmia on. Ja tästä. Sitten 75 kohtaa neuvoantava komitea, mitä tulee korkeampien virkamiesten nimittämiseen. Tiedän, että tämä Tätä muutettiin viimeksi 2008, mutta jos pää täysistunto hyväksyy kohdan tämän yksinäisestä e-, e-, ehdotuksesta, voisimmeko saada silloin muistion pääsihteeriltä puhemiestölle, jossa pitäisi sanoa, että ehkä pitäisi muuttaa näitä sääntöjä ja ottaa joku, joka edustaa henkilöstöä tässä valiokunnassa myös, varsinkin koska täysistunto on sitä, sitä pyytänyt. Olen lähes lopussa, mutta sitten vielä kohtaa 111 vapaaehtoinen eläkerahasto. Tämä on jatkuvasti esiin tuleva aine. Luen vastauksestanne, että likviditeetti riittää 2003-2004 vuosiin saakka, mutta mitä me oikeastaan kysymme on, olisi toimintasuunta, mutta vältettäisiin varojen liian varhainen päätöinen. Puhuimme jäsenten panoksista ja eläkkeen tasosta. Jos odotamme 23 vuoteen saakka tai vuoteen 24 saakka, silloin olemme liian myöhässä. Minä toivon, että joitakin suunnitelmia tehdään, että vältettäisiin tällainen tilanne. 123 rakennusstrategia kuulen paljon hälyä henkilökunta, jotka sanovat, että yhtäkkiä me joudumme muuttamaan tähän rakennukseen tai emme joudukaan muuttamaan kyseiseen rakennukseen. Voisitko hiukan selittää, miten tämä oikein toimii? Mit, millä tavalla henkilökuntaa käsitellään näissä kysymyksissä, erityisesti koska pääosastot välttämättä eivät halua nähdä heitä ja keskustella heille keskustella heidän kanssaan näistä asioista. Tämä tietenkään liittyy 2015 vastuuvapauteen, mutta on kuitenkin sen seurauksesta. Vielä lopuksi hyvin vaikea kysymys. Yksi, neljä, yhdeksän poliittiset ryhmät me kaikki kamppailemme Transparency Internationalin pyynnössä antaa enemmän tietoa menoista, yksityiskohtaisesti ei vain vuosittaiset tilit, jotka ovat joka tapauksessa julkisia, mutta yksityiskohtaisesti mm, kenen kanssa on sopimuksia tehty kenen, ja miten rahat on käytetty yksityiskohtaisesti. Mutta tämä saa minut takaisin siihen, mistä keskustelimme Ernst Young-edustajan kanssa. Minun mielestäni olemme näinä päivinä luupin alla, mitä tulee kansalaisyhteiskunnan mielenkiiton. En voi sanoa, että tunnen myötä tuo kaikkia pyyntöjä kohtaan, mutta ehkä pikkasen enemmän avoimuutta ja miten luetaan poliittisten ryhmien vuosittaisia tilejä. Mietin vain, miten pääsitte itse tämän asian näkee. Kiitos. Ja, Niin, olkaapa hyvä vaan. Ja Niin paljon kiitoksia. Minä yritän nyt käänteisessä järjestyksessä puuttua näihin. Ensinnäkin mitä tulee poliittisten ryhmien menoihin, no ryhmät niin kuin tiedätte, on erityinen status tässä talossa, eivät ole yleisten sääntöjen alaisuudessa ja sisäiset tilintarkastajat tarkasta niitä, vaan niillä on omat mekanisminsa Joskus sitten on tällaisia päällekkäisyyksiä, jotka johtavat siihen, että me joudumme sittenkin käsittelemään näitä kysymyksiä esimerkiksi, kun ajatellaan sopimussuhteisten rekrytointia, koska me olemme tässä toimeenpaneva elin ja sitten me saamme huomautuksia omassa työssämme, mutta tämä on omaa työtämme, joka pohjautuu päätöksiin, joita ei tehdä hallinnon puolella, vaan ryhmien sihteeristöjen taholla, joten ryhmät nauttivat pitkälle menevää riippumattomuutta ja tästä syystä eivät ole myöskään rahoitushallintomme alaisuudessa. Me emme voi niitä myöskään tarkastaa, mutta totta kai niiden täytyy myöskin pitää kiinni säännöistä. No sitten rakennuksista, rakennusstrategiasta – on totta, että me olemme ratkaisevassa tilanteessa siinä mielessä, että kun ajatellaan Martens-rakennusta, meillä on siellä rakennuskapasiteettia tuhannelle työntekijälle ja Adenauer-rakennuksessa Luxemburgissa kapasiteettia meillä on kolmelle tuhannelle työntekijälle. Tämä tarkoittaa sitä, että kaiken kaikkiaan muutaman vuoden sisällä hankitaan uusia rakennuksia – neljälle tuhannelle työntekijälle. Neljä tuhatta työntekijää tarkoittaa, no riippuen siitä, miten nyt lasketaan, jos ajatellaan puhtaita virkamiehiä, meillä on viisi ja puoli tuhatta sellaista, eli tuhat ja kolme tuhatta. Ja nämä kolme tuhatta, Luxemburgissa siellä on muutamia sopimussuhteisia ja ulkoisia asiantuntijoita, mutta tässä nyt liikutaan sellaisella alalla, jossa yli puolet jatkuvista työntekijöistä virkamiehinä muuttavat uusiin toimi, toimistoihin. Eli nyt on ratkaiseva vaihe meneillään, joten melko varhaisessa vaiheessa myöskin tutkimuksen kautta pyrimme selvittämään, mitkä ovat työntekijöiden tarpeet. Me yritimme tämän ottaa mukaan suunnitteluumme ja ensimmäistä kertaa ylipäätään IMLO-pääosasto kävi systemaattista vuoropuhelua pääosastojen kanssa siitä, millaisia tarpeita heillä oli, sillä pääosastojen tarpeet ovat erilaiset. Myöskin työtavat pääosastoissa ovat hyvin erilaiset, esimerkiksi kun ajatellaan tietoa, tekniikkapuolta, mutta arkkitehtit ja insinöörit, siellä on perinteinä se, että tehdään työtä ryhmissä taas oikeudellinen yksikkö tekee mieluummin yksin työtä. Ja näiden ääripäiden välillä me nyt sitten pyrimme sopeuttamaan tätä rakennussuunnitelmaa, ei ainoastaan pääosastojen, vaan osastojen välillä. Uskon, että kummassakin tapauksessa nämä rakennukset ovat parannus työntekijöille. Tällä hetkellä Luxemburgissa me työstämme kahdeksaa eri paikkaa, sijaintipaikkaa. En tiedä, oletteko ollut mahdollisesti Suuman rakennuksessa. Kyseessä on rakennus, missä, jos sanottaisin, että se on viime vuosisadalta, niin se olisi liioittelua, eli se on todella huonossa, heikossa hapessa, eikä siihen nyt tietenkään ole investoitu enää Joten tässä työntekijät pääsevät hyvin paljon parempiin tiloihin kuin aikaisemmin. Tämä pätee myöskin Brysselin työntekijöihin. Me olemme nyt päättäneet, että rahoituspääosasto ja IMLO muuttaa myöskin DG Inte oli Trier-rakennuksessa, missä esimerkiksi ilmastointia ole ollenkaan. Tämä tarkoittaa, että jos on kuuma kesäpäivä, niin työnteko siellä on melko vaikeaa tai jopa sietämätöntä, joten tässä on selkeä parannusta työntekijöille nähtävissä myöskin tulkkien osalta. Tähän mennessä meillä ei olikaan ollut mahdollisuutta tulkeille itselleen. No kyllä kapasiteetteja oli, mutta tulkeille itselleen ei ollut mahdollisuuksia. Meillä on nyt erityinen ala, missä tulkit eri työpanosten välillä voivat vetäytyä ja hoitaa hallinnollista puoltaan, joten tulkeille, eli DG Inten puolella, tämä on selkeä parannus. Sitten myöskin viestintäpääosasto menee sinne ja se saa pääosastokohtaisesti ja käännöspuolen työntekijät myöskin pääsevät sitten sinne. Ja tämän lisäksi tietysti käydään myöskin vuoropuhelua henkilöstöneuvoston kanssa, mutta mielestäni kyllä on oikea lähestymistapa, että henkilöstöpääjohtaja ja rakennuspääjohtaja ovat tässä mukana. Me tarvitsemme selkeän linjan, eli tämä vuoropuhelu ei tapahdu pääosastokohtaisesti, jotka loppujen lopuksi jakavat saman rakennuksen, vaan se tapahtui näiden pääjohtajien välisenä vuoropuheluna, eli henkilöstöpuolen ja rakennus, rakennuspuolen johtajien taholla, tasolla. Rakennusstrategiasta, no ehkäpä tuosta viestintäpuolesta. Aivan oikein mainitsitte, että me emme voi kääntyä ainoastaan seula, sellaisten ihmisten puoleen, jotka ovat jo vakuuttuneita Euroopasta, vaan jotka me haluamme vakuuttaa Euroopan tarpeellisuudesta ja me ainoastaan asiantuntijoiden puoleen ja tämä edellyttää täysin erilaista viestintää, sillä tähän mennessä me olemme mielellämme puhuneet itsestämme ja toime- menettelytavoistamme. Kansalaisten näkökulmasta tämä ei ole kovinkaan mielenkiintoista. Kansalaisten näkökulmasta on kiinnostavampaa mikä tulos, mitä tulos tarkoittaa minulle itselleni, mikä on menettelyjen tulos ja missä määrin tämä muuttaa minun henkilökohtaista elämääni. Jos haluan puhua toimenpiteistämme, niin emme saa kovinkaan paljon kiinnostusta. Puhemiehistö osallistui kokoukseen eilen ja toissapäivänä ja pohdimme jo Eurooppa-vaaleja. Meillä on koko joukko hankkeita, joiden avulla pyritään muuttamaan viestinnän suuntaa 180 asteella. Me puhu itsestämme, vaan puhumme siitä, mikä konkreettisesti, mitä konkreettisesti on saatu aikaiseksi yksittäistä kansalaista ajatellen, kun ajatellaan näitä eri intressejä, joita kansalaisilla on. Tämä on tärkeä hetki meidän toimielimillemme. No sitten kysymys joka liittyi näihin johtaviin virkamiehiin. No henkilökohtaisesti en ole sitä mieltä, että tämä olisi henkilöstökomitean alaisuudessa, mutta meillä ei ole riittävästi naisia ollut mukana näissä prosesseissa. Tämä liittyy myöskin siihen, että ikävä kyllä naispuolisten pääjohtajien lukumäärä on mennyt alaspäin. Meillä oli viime vuonna vielä neljä naispuolista pääjohtajaa ja nyt niin heitä on kaksi. Eli 50 prosenttia on tässä menty takapakkia ja ne, jotka kuuluvat tähän ryhmään virkansa puolesta, ovat kaikki miespuolisia. Tästä syystä päätin että yksi pääjohtaja viran puolesta, vaikka hänellä ei periaatteessa ole oikeutta sinne, niin hänellä on äänioikeus, hän edustaa siellä. Riippuen siitä, että kenestä sitten tulee pääjohtaja, jos tuu, tämä on miespuolinen, niin sitten sinne lisätään yksi naispuolinen pääjohtaja, koska meillä ei ole mitään tuollaista valintaelintä, Ja näin ollen se ei vastaa sitten myöskään sukupuolten tasa-arvovaatimuksia. No sitten se, että puhemiehistössä kiinnitettäisiin huomiota vastuuvapauskysymykseen. No tilannehan on se, että riippuen siitä, millaisia ongelmia tässä otetaan esille, niin niihin kiinnitetään enemmän tai vähemmän huomiota. No onneksi viime vuosien aikana – isompia skandaaleja ei ole ollut, mutta edellisessä kokouksessa esimerkiksi tärkein kohta esityslistalla oli keskustelu sisäisen tilintarkastajan kanssa. Hän käyttää paljon aikaa ja myöskin puhemiehistö käyttää paljon aikaa. Tähän yli puhemiehistö myöskin poliittisella tasolla käy vuoropuhelua sisäisen tilintarkastajan kanssa ja tietysti saa kaikki asiakirjat joita meille on tässä jaettu. Totesitte, että teidän täytyy puhua näistä kriittisistä kysymyksistä, mutta haluaisin kiittää tuosta ensimmäisestä mm, huomiostanne, että kaiken kaikkiaan tämä oli kuitenkin myönteinen. Paljon kiitoksia. Nyt on monia puheenvuoropyyntöjä. Kollega Von, vuoden 2016 vastuuvapaus esitteli. Olkaa hyvä. Yeah, uh, thank you, Chair. Uh, can I... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin halu, Haluan kiittää pääsihteeriä yksityiskohtaisista vastauksista niin kirjallisesti kuin tänään kokouksessa. Kiitän myös siitä, että muistutitte tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, jossa ei identifioitu mitään isompia ongelmia. Ja nyt kun puhutaan myönteistä asioista, niin halusinkin mainita äh, kuljettaja äh, palvelusta, jotkut otti esille jotakin ongelmia, mutta se on kuitenkin ollut varsin suuri menestys ja Tämä pitäisi panna merkille. Haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Viime vuonna on aina vaikeaa, kun tarkastelee omaa budjettia, niin sitten kun tarkastelee tal- parlamentin talousarviota, niin se on paljon hankalampaa kuin yleinen talousarvio tai komission talousarvio. Hyvä työtä. Jatkan esittelijänä parlamentin vastuuvapausesittelijänä sain sinulta siirrot. Tulee muuta, muutamia uusia kysymyksiä, joista pitää keskustella, mutta myös vanhoja kysymyksiä tulee esiin jälleen kerran. Epäilemättä tulemme puhumaan äh, mm, tulkeista henkilöstökunnasta. Olemme jo käyneet kirjeenvaihtoa tulkkien kanssa, joita on tiettyjä ongelmia, ehdotusta muutoksista, avoimuuskysymyksiä. Tiedonannossa ovat varsin vanhoja kysymyksiä ja meidän pitää ottaa niitä esille uudestaan. Niin kuin herra de Jonkin, odotan saavani teiltä tukea pääsihteeri, mutta myös pääosastoista. Tämä on tärkeää, että ähm, saamme heiltäkin tukea. Mitä tulee sitten seuran jatkokysymyksiin, mitä tulee tämänhetkiseen vastuuvapauteen muutama minulta, ehkä voitte niihin vastata. Ensimmäinen koskee matkapalvelua. Olen vielä varsin tyytyväinen matkatoimiston palveluihin. Hinnat, kustannukset ovat todella korkeita, aina paljon korkeampia kuin jos menisi itse vain nettiin. Sitten toiseksi tämä palvelu ei oikein ole kovin hyvää. Yksi henkilökohtainen esimerkki muutama päivä sitten, eilen, minun piti muuttaa aikoja, mutta suuntaan en voinut muuttaa Eurosta ei halunnut ottaa näitä muutoksia vastaan. He sanoivat, että eivät voineet tehdä muutosta myöskään, joten muutos voitiin vain tehdä maanantaina. Sitä hoitolisäkustannuksia pitäisi parantaa tätä palvelun tasoa niin, että voimme tehdä muutoksia silloin, kun tarvitsee niitä tehdä. Tämän vuoden vastuuvapaudessa me pyysimme, jos VCD voisi ottaa tällaisen palaute mahdollisuuden mekanismi, niin että he tietäisivät näistä ongelmista, joita jäsenillä on. Ja ehkä voisitte kertoa meille, milloin seuraava tarjouskilpailu tulee ja tulee matkatoimistoon, koska näin meillä tulisi sitten tilaisuus saada aikaan parannuksia. Tämä oli ensimmäinen kohta. Sitten toinen kohta koskee rakennustrategiaa. Tätäkin olemme pyytäneet tässä vastuuvapaudessa. Tämä on tärkeä kysymys meille. Liian usein täällä parlamentissa näyttää siltä, että asioita tehdään sattumanvaraisesti. Rakennuksia ostetaan, myydään, ilman, että mitään kunnossa strategiaa, kokonaistrategiaa on. Kokonaistrategiasta olisi siis hyötyä, mutta ymmärrän kyllä, että se on vaikeaa. Mutta voisitteko kertoa, mitä nämä vaikeudet oikein ovat, että et, et, ettei saada tällaista yhteistä äh, rakennustrategiaa. Tietysti Brexit, en halua käyttää tätä Brexit-sanaa, masennun haluan itkeä, mutta vaikuttaako se tähän jotenkin? Onko se ongelma, mitä tulee rakennustrategiaan, tai ehkä on muitakin kysymyksiä, koska me olemme nyt pyytäneet tätä ja olisi hyvä hyväksi tietää, minkälaisia nämä ongelmat sitten tähän asiaan liittyen ovat. Edustaja Javor seuraavana. Thank you, Chair, and I try to... Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua nopeasti ja tehokkaasti. Sehän tehän pidätte tästä työmetodista. Minulla on oikeastaan neljä huomiota eri kysymyksistä ja monia asioita on jo tullut Denisen puheenvuorossa esiin, en niitä toista. Ensimmäinen kysymykseni koskee TIAAta vähän outo kysymys, koska viime vuonna täysistunnossa pyydettiin, että olisi suurempaa avoimuutta tässä elämässä, mutta mitä ne oikeastaan tapahtunut. Ja tänä vuonna täysistunto sitten hylkäsi on tarkistuksiamme, mutta johtuen tutkivien journalistien liitossa nyt on tällainen ad hoc työryhmä, joka tarkastaa GEA-menoja sitten haluaisin lisätietoa tästä työryhmästä. Voisitteko te kertoa meille, mikä on tilanne tässä työryhmässä? Sitten haluaisin kysyä sisäisestä äh, mm, asetuksesta, joka liittyy epäkohtien paljastajiin. Olemme usein keskustelleet, että akkreditoituneet avustajat ovat erityisessä tilanteessa, eikä heidän ole suinkaan helppo helppo, tai parlamentille helppo heitä suojella, mutta voisitko kertoa meille jotakin mahdollisista vaihtoehtoisista ratkaisuista? Miten voimme suojella heitä, jos jonkinlaisia kostotoimia tapahtuu, jos he ovat ottaneet esille joitakin epäkohtia sitten lainsäädäntökysymykset. Minun tietääkseni Euroopan parlamentin yksiköt alkoivat luoda sellaista mahdollisuutta, että nepit voisivat julkaista mietintöjä ja jättää lainsäädännön jalanjälkensä. Ja on tällainen nettisivusto. Voisitko kertoa, mit, miltä, miltä tämä tulee näyttämään? ja milloin ensimmäistä kertaa voimme käyttää tätä mahdollisuutta esittelijöinä. Sitten viimeinen kysymys koskee vihreitä julkisia hankintoja. Te mainitsitte, että tähän liittyy 50, 50 prosentin tavoite 2017 vuodelle. Tämä on vain tällainen kysymys, mikä tilanne on nyt. Uskotteko te, että voimme saavuttaa tämän 50 prosentin tavoitteen vuoteen 17 mennessä, mitä tulee vihreisiin hankintoihin ja minkälaisia suunnitelmia on ensi vuodeksi? Miten te näette tilanteen? Onko mahdollista saavuttaa jopa korkeampi tavoite ensi vuonna. Kiitos. Kollegi Ali. Edustaja Ali. Did you, did you ask for the... Niin pyysittekö ylipäätään puheenvuoroa? Luulin, että halusitte sanoa jotain. Thank you. I... Kiitoksia. Kyllä, kyllä. Alkuun kiitoksen sanaset saamistamme tiedosta koskien näitä toimia, joihin on ryhdytty, ja näitä seikkaperäisiä tietoja, jotka olemme saaneet Euroopan parlamentin päätöslausuman liittyen. Pari asiaa, joihin liittyen tarvitsisin tietoa avustajien matkakulukorvauskatto. Toinen lokakuuta sovittiin, että akkreditoidut avustajat saisivat ensimmäinen tammikuuta 2018 alkaen tämän mutta indeksointi tapahtuu jo 2016 alkaen. Miksi avustajien osalta ei toimita samoin kuin virkamiesten osalta? Vaikuttaako tämä sitten MEPPien budjettiin vuodesta 2018 alkaen? Ja sitten toinen kysymys liittyy eläkeoikeuksiin. Kohta 91. Täällä vastataan, että Euroopan parlamentin yksiköt keräävät tietoa tapauksista, joihin liittyy teknisiä ongelmia – rekrytointiongelmia on syntynyt. Onko komission maksutoimisto asiasta samaa mieltä kuin te? Oikeastaan komissio pitäisi vastata tähän, jos joku olisi paikalla. Kenellä on päätöksenteko valta koskien avustajien ja muiden virkamiesten eläkeoikeuksia. Kiitoksia. Edustaja Sarvarma. Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää ja totta kai myöskin pääsihteeri Velleä siitä, että ovat tänään läsnä täällä. Haluaisin jopa hoitella, jos kysyn tai kommentoin jotain, mistä jo puhuttiin tai josta minun tulisi tietää, mutta en tiedä. Mutta otan tässä nyt silti muutaman asian esille. Ensinnäkin herra Velle, kun puhuitte tarpeesta olla kiinnostavampia kansalaisten silmissä. Olen täysin samaa mieltä kanssanne ja mielestäni tämä on asia, jonka parlamentti voisi, eh- jota parlamentti ehkä voisi tarkastella uudestaan kun ajatellaan niitä viestintätaitoja, joita meillä on ja joita käytämme ja joita mahdollisesti meillä voisi olla, toisin sanoen, ja tätä tarkoitan, että ehkäpä en tiedä, ehkä tämä, tätä työstetään jo, ehkäpä oikeita ratkaisuja etsitään, sillä minulle se, että olen kiinnostavaa, niin on se, että olen aito, ei voi mitenkään keksiä sitä, että miten voimme olla kiinnostavampia. Voimme olla kiinnostavia ainoastaan, jos olemme sitä. Mutta mielestäni paljon tässä talossa kyllä on tekeillä. Tämä on mielenkiintoista, mitä tulee tuohon PR-työhön. Mutta tietysti kysymys kuuluu, miten nyt saadaan sitten yleisöä. Tämä, siis tämä osa yleensä aina menee verkkoon, mutta yleisö ei ole läsnä, se on jossakin muualla ja tämä on se todellinen kysymys. Nykymaailmassa, kun ajatellaan oikeita aivoja, jotka ymmärtävät, miten saadaan aikaiseksi yhteys jonkun kiinnostavan tapahtuman, niin kuin täällä, ja yleisön välille, että yleisö löytää tämän kiinnostavan tapahtuman. Meillä on some, mutta se mitä nyt haluan sanoa, että ehkäpä meillä ei ole oikeita ihmisiä täällä, Ehkä se on yksi niistä asioista, joita voisimme tulevaisuudessa pohtia, että ulkoistaisimme sen. Ja tämä sitten johdattelee minut seuraavaan asian. Ulkoistaminen ei nyt sinällään ole aina vain hyvä asia. Ja tässä meillä on tämä kuljetuspalvelu. Ja suhtauduin hyvin epäileväisesti ja tunnen muitakin, jotka suhtautuvat epäilevästi tähän ja edelleenkin olen vel, kakun velkaa niille koordinaattorille ja niille hyville ihmisille, jotka todellakin hoitivat tämän autot ja kuljettajat ovat nyt olemassa ja todellakin pyrkivät tekemään parhaansa. Tämän voi nähdä joka päivä, joten onnittelut teille tästä. No sitten kolmas asia, BCD. Kyse ei ole ainoastaan kyvyttömyydestä tehdä muutoksia sunnuntaisiin niin ei kyse ole ainoastaan tästä. Kun ajatellaan viimeistä paria vuotta, matkatoimisto on laadun osalta mennyt takapakkia. Ei tämä ainoastaan ole minulle sattunut, vaan olen kuullut uskomattomia asioita kollegoitani, joten minä en nyt kuvittele tietäväni, mikä siellä mättää. Mutta kysymykseni teille liittyen matkatoimistoon, mitä asialle voitaisiin tehdä ja kuinka pitkälti voitaisiin ajatella, että koulutettaisiin ihmisiä, jotka ovat siellä työssä. Ja missä nyt sitten on tuo kohta, missä kyse ei ole enää mistään rationaalisesta kysymyksestä, vaan meidän pitäisi mennä kohti radikaalimpaa muutosta ehkä. Missä on se käännekohta siis? Ja tämä, tässä nämä kysymykseni teille. Kollegina Jäläsen. Edustaja Ajala Sender. Sí, muchas gracias y gracias. Kiitoksia. Kiitän teitä tänne tulostanne pääsiterveelle. Näin voimme hiukan vaihtaa mielipiteitä ja parantaa tätä vastuuvapausmenettelyä jatkossa. Halusin vain kysyä teiltä, koska tällä hetkellä minulla on tällainen erittäin suuri hen- järjestöryhmä. Vammaisten järjestö on pyytänyt minulta mahdollisuutta vierailla parlamentissa. Huomasimme, että tavallaan ei enää tueta vammaisten, vammaisia vierasryhmiä. Mitä on oikein tällä asialla tapahtunut? Millä tavalla voisimme tässä nyt toimia. Tehän tiedät, tämä on hyvin tärkeä kysymys, millaista politiikkaa täällä Euroopassa harjoitetaan. Tämä on nyt hävinnyt jotenkin viime vuonna. No, Sitten toiseksi mm, te olette ponnistellut kovasti, jotta saataisiin aikaan vuoropuhelua, olette yrittänyt parantaa tulkkauspalvelua. Myös eräs henkilö teidän kabinetissa on, hänellä on kokemusta tästä asiasta, koska aikaisemmat kokemukset tulkkauksesta ovat olleet hyvin erilaisia, mutta huomaan, että johtopäätökset päätöksistä, että sitten kun oli e- esitetty johtopäätökset työryhmästä ja vuoropuolella oli käyty, niin sitten sen jälkeen, kun että nämä työehdot tulivat voimaan viime elokuussa. Te olette Onko vielä jotenkin mahdollista toimia operatiivisemmin? Miten tässä nyt tilanne on parantunut, koska Useinhan minä matkustan paljon delegaatioissa ja sitten on muita, jotka eivät matkusta ja heidän he on vaikeuksia tulkkauksen kanssa delegaatiossa, mutta viitaan siihen myös tässä asiassa. Sitten huomaan ja kiitän tästä. On tällainen taulukko siitä, miten parlamentin rakennuksia käytetään Brysselissä ja Strasbourgissa – tässä on koko luettelo rakennuksista. Myös eh, kansanpuolue on tässä mainittuna. En el caso... Mm, jos tuotan sattumavaraisesti niin kuin Partido Popular tai muut kansalais, kansalaisyhteiskunnan järjestöt, Ovatko he nyt tietoisia, mikä heitä tästä maksetaan? Viimeksi on, että, te, e, että he eivät tätä summaa tiedä, mutta ovatko he tietoisia, mitä se tarkoittaa, kun käytetään parlamentin rakennuksia ja niin edelleen. Sitten toiseksi, ne, jotka yleensä käyttävät rakennuksia, kuten alueiden komitea tai talous- ja sosiaalikomitea, minkä tyyppinen sopimus meillä on heidän kanssaan näiden palveluiden tarjoamisessa, koska alueiden komitean kohdalla olemme tietysti tietoisia. He, he, he käyttävät meidän salimme tätä, täällä käytetään rakennuksia heidän täysistuntonsa, mutta on vähennetty 5 prosentilla kaikkia menoja. No, olisi hyvin tärkeää tietää, ovatko he tietoisia siitä, mitä tämä maksaa, mitä me tarjoamme. sitä, mitä tulee avustajien pari asiaa, työmatkat, meillä on ongelmia avustajamme kanssa. He ovat yhtä lailla ihmisiä kuin virkamiehet ja muutkin toimijat tietenkin, jotka matkustavat Strasburgiin. Ja edelleenkin on niin, että heidän päivärahansa on varsin alhainen ja lisäksi näin MEPit voivat päättää. Siellähän hinnathan nousevat aina Strasbourgissa kovasti hotelleissa, joten miten lopultakin pystymme ensi vuoden alusta lähtien parantamaan heidän tilannettaan? Onko mahdollista toimia myös taannehtivasti sitten eläkkeistä? Entä? sorry, sí, sí, termino, termino. Eh, con el tema de... Lopetan ihan kohta vielä eläkkeestä, vir- virkamiesten eläkkeestä. Sitten on myös ongelma, että tulee meidän avustajiemme eläkkeisiin, ihan niin kuin virkamiesten kohdalla täytyy maksaa kymmenen vuotta maksu ennen kuin oikeuseläkkeeseen. Onko jollakin tavalla huomioitu, miten voitaisiin edistää näitä asioita? Meillä on avustajia, jotka ovat vain kuukauden täällä ilman sitten eläkettä vaikka pitäisi eläkemaksut hoitaa. Kiitos. Kollegi Salafranca. Edustaja Salafranca. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös pääsihteeriä siitä, että tuli tämä valiokuntaamme, jotta jatketaan tämän parlamentin vastuuvapausmietinnön käsittelyä. Tässä olemme saaneet yksityiskohtaisia tai on lähetetty myös yksityiskohtainen kysykaava, joka lähetetty MEPEille. Tämä on nyt hyvä tilaisuus selventää epäselviä kohtia ja päivittää tilannetta. On kaksi kohtaa vastuuvapausmietinnössä, josta erityisesti keskusteltiin. Yksi viittaa parlamentin tiedotuspolitiikan näin vastauksissa, jonka pääsihteeri antoi, että hän miettii, että ehdottaa kunnianhimoista suunnitelmaa puhemiehistölle, joka tapahtuisi ennen Euroopan vaaleja, joita nyt tässä jo odotellaan. Ja haluaisin kiittää teitä siitä, että olette ottanut huomioon budjettivaliokunta, budjettivalvontavaliokunnan kommentti tästä asiasta. Sitten yksi toinen aspekti, joka liittyy tiedotuspolitiikkaan. Ja haluan sanoa tämän aivan suoraan, jotta tämä tulee aivan selväksi. Minä puolustan kovasti sitä, että säilytetään Brysselin ja Strasbourgin virastot, koska minusta niillä on oma tehtävänsä. Ja tässä mielessä, jos tämä pitää ottaa huomioon myös tiedottamisessa. Huomasin myös vastauksesta, jonka pääsihteeri antoi, että, että hän alkoi antaa raportin näistä kahdesta kohdasta. Rova Ajala otti esille eläkekysymyksen parlamenttiasistenttien eläkkeet. Huomasin, mitä tulee eläkerahastoihin. Pääsihteerin vastauksessa eläkkeet on taattu vuoteen 2003 23 ja 24 saakka. Tarkoittaako tämä sitten, että sen jälkeen ne ei enää olekaan taattu? Voisiko pääsihteeri hiukan antaa lisätietoja tästä asiasta? Ja sitten vielä lopuksi puheenjohtaja haluaisin onnitella pääsihteeriä, koska uskon, että hän on ollut todella herkkä, mitä tulee tämän valiokunnan esittämiin kommentteihin. Hän on ottanut huomioon sukupuolikysymykset nimityskomiteassa on nimitetty pääjohtajaksi nainen, joka minun mielestäni tämä on yksi vastaus tähän huolen, jonka olemme esittäneet eh, nimitys tai siis huolenaiheisemme nimityspolitiikkamme tasa-arvoisuudesta. Minäkin halusin käyttää puheenvuoron niin. Tämä viimeisin asia on mielestäni hyvä ja tietenkin aina mielellään kuuntelee tällaisia kiitos sanoja, mutta ollaan nyt säästäväisiä. Nyt ehdotetaan eh, muutettavaksi sääntöjä koskien puolueita ja säätiöitä. Me yritämme osallistua keskusteluun, koska meilläkin on oma kantamme aiheeseen liittyen. Ja olisi hyvä, jos sanoit sitten, että miksi näin nopeasti on päädytty muutoksiin, että onko jotain ongelmia ilmaantunut. Ja kiitos kuuluu myöskin siitä kysymyksestä, joka liittyy edellisen parlamentin puhemiehen toimiin. Ja nämä tiedot ovat meille hyödyllisiä ja tarpeellisia, että asiat saadaan selvitettyä. Näin voimme välttyä, ettei tulevaisuudessa tällaista pääse enää tapahtumaan. Sitten pitkät työmatkat. Kaksi työntekijää on Tallinnassa Milanossa. Mitä ne tekevät siellä? Ja miksi vieläkin maksetaan tällaisia kalliita työmatkoja? Sitten yleisiin kulukorvauksiin liittyen toteaisin, että minä vastustan sitä, että parlamentin hallinnon virkamies sanoo minulle, mitä minä mandaattini puolesta voin tehdä ja maksaa ja mitä en. Siitä vastaa äänestäjäni so, minulle käy vaikka ja mitä, mutta en lähde kädenvääntöön virkamiesten kanssa, joka ei tiedä työstäni yhtään mitään. Ja esimerkkiä löytyy vaikka ja kuinka. Toimistokulukorvauksiin ja muihin liittyen me olemme oppineet kantavaa käyttää, miten tässä voi käydä. En voi hyväksyä sitä, että edustajat eivät saa tehdä työtään. Eli tämän verran varoittavana sanana. Sitten kollega Kledjim, hän on erittäin miellyttävä kollega, mutta mitäs tehdään sitten, jos yksi, kaksi hänet korvataan Fonasin alin edustajalla? Ja sitten vielä yksi asia, joka on meille ongelmallinen asia, eli pienrikollisuus täällä talossa – meidän työntekijöiden keskuudessa. Meillä on olemassa toimistokulukorvaukset ja poliittisia asioita, jotka liittyvät siihen. Eli miten käytätte näitä rahoja kansalliseen puoluepoliittiseen toimintaan. Mitä olette tästä mieltä, eli toimistokulukorvauksen kohtalosta? Ja nyt puheenvuoro sitten teille. De collega Staes had nog eens niin, pyysikin vielä puheenvuoroa. De lijst stond, eh, voorzitter. Ik heb Ihan lyhyt kysymys Apasiin liittyen. Tähän liittyen on esitetty hyviä kysymyksiä, mutta vuoden 2014 vaalitaan siirrettiin kesäkuusta toukokuulle, eli enna aikaisemmin. Ja tämä tarkoitti sitä, että jotkut eivät päässeetkään kymmenen vuoden rajapykiä ylittämään eläkekertymien osalta. Ja jos ei haluta enää kolmatta mandaattia, niin sehän tarkoittaisi sitä, että nämä avustajat ovat joutuneet sitten tyytymään kohtaloonsa vain ainoastaan sen takia, että heidän kymmenen vuoden taipaleista jää uupumaan pari viikkoa työpäivinä. Mutta me emme voi tietenkään hyväksyä sitä, että meidän avustajamme sitten kärsivät tällaisista järjestelyistä. Kiitoksia. Minä pyrin, no toivottavasti muistan vielä kaikki nämä kysymykset yksityiskohtineen. Ensinnäkin Derek Vaughanin kysymykseen liittyen matkatoimistoon tämä kysymys oli se, että miltä tilanne näyttää sopimuksen osalta, milloin uusi sopimus tulee. No se tulee vuoden 2018 lopulla, eli nyt olemme jo tuossa tarjouskilpailumenettelyssä. Kyse ei ole oikeastaan siitä, että mikä on tilanne tämänhetkisen sopimuksen haltijan osalta, vaan miltä sopimus näyttää tulevaisuudessa ja millaisia välineitä meillä on, kun aiotaan laaduun valvontaa tulevassa sopimuksessa, sillä vuosi sopimuksen päättymiseen asti on melko lyhyt aikana. Toinen kysymys liittyy äh, rakennusstrategiaan pääsihteerinä vuonna 2015 esitin tällaisen strategian rakennuksiin liittyen ja perus pääpiirteetään se hyväksyttiin. Tiedätte, että Strasbourgissa me emme tarvitse mitään lisärakennuksia. Tiedätte, että Luxemburgissa emme tarvitse lisärakennuksia. Ja että tämä hanke saadaan vietyä hyvin päätökseen. Tiedämme myöskin, että Brysselissä ainakin minun näkökulmastani emme tarvitse lisää toimistoalaa, vaan että Meillä on sitä riittävästi, mutta on yksi kysymys, joka on hankala sellainen, ja tämä liittyy SPAAK-rakennuksen tulevaisuuteen, sillä nyt se on noin 25-30-vuotias ja tämän kaltaiset rakennukset täytyy peruskorjata. Peruskorjaaminen tarkoittaa merkittäviä kustannuksia jos nyt saan tässä kertoa esimerkin, aikaisempi CAD-rakennus Luxemburissa, CAD-rakennuksen peruskorjaus, jos se tehtäisiin, on no me tarvitse sitä, joten lähden siitä, että siihen ei ryhdytä. Mutta tämä peruskorjaus saavuttaisi jo 80 prosenttia niistä kuluista, joita menisi, jos rakennettaisiin kokonaan uusi rakennus. Mutta sitten siellä ei olisi ilmastointia, joten olisi tämä vanha, 30 vuotta vanha suunnitelma, ja sitä olisi sitten lykätty vielä 30 vuotta eteenpäin. Eli kun nyt ajatellaan Spark-rakennusta, siinä sillä hetkellä, kun nyt lähdetään tällaiseen peruskorjaukseen, jos tällainen peruskorjaus suoritetaan ja siihen liittyy näitä huomattavia kustannuksia, vai toteammeko, että rakennus joka sitten vuoteen 2050 olisi riittävä. Ei tarvitsisikaan peruskorjausta, vaan haluamme muita toiminnallisuuksia. No se, mitä meillä ei ole riittävästi Brysselissä, on tällaisia kokoontumismahdollisuuksia lainsäädäntötyölle, esimerkiksi kolmikantaneuvotteluille, koordinaattori, kokouksille, tällaisille pienille kokouksille. Meillä ei ole riittävästi mahdollisuuksia ja kysymys kuuluukin, että voiko ta, voidaanko tällainen kattaa tällaisella rakennushankkeella vai ei. Ja tältä pohjalta sitten päädytään eri ratkaisuihin. Puhemiehistö pyysi minua tarkistamaan kaikki vaihtoehdot, no niitä on kolme, ja sitten täytyy katsoa, mitä kustannuksia niistä seuraisi, ja sitten palattaisiin puhemiehistön pakeille, jotta sieltä saataisiin konkreettiset ohjeet. Tämä on yksi ongelma, ja toisesta te puhuittekin itse, te ette halua nimetä tätä ongelmaa, mutta se nimi alkaa b -llä. Alkaa, loppuu Brexiti. Tällä hetkellä me emme tiedä, onko meillä seuraavassa parlamentissa 751 parlamentin jäsentä, sillä viimeiseen päivään asti 29.3.2019 Eurooppa-neuvosto voi päättää siitä, että, että neuvotteluja jatketaan yksimielisesti, mutta tällainen päätös voidaan tehdä. Eli me emme voi sulkea pois, että meillä on jatkossakin 751 edustajaa. Voi myöskin olla, että meillä on 75, 751 miinus brittiedustajat. Voi olla myöskin, että osa mandaateista jaetaan sellaisille kansalle, jotka ovat aliedustettuna ja voisi olla myöskin mahdollista, että saamme Euroopan laajuisen listan. Eli me tiedämme ainoastaan, että edustajien lukumäärä on 670 ja 750 välimaastossa ja totta kai täällä on seurauksia tukirakennelmille, koko infrastruktuurille, joka täällä täytyy parlamentissa olla käytössä. Vakaa, tarkka suunnitteleminen tässä tilanteessa, varsinkin Brysseliä ajatellen, on äärimmäisen vaikeaa, paitsi jos tehdään olettamuksia, jotka mahdollisesti sitten eivät olekaan enää voimassa vähän ajan kuluttua. No sitten herra Javor kysyi yleisestä, kulukorvau- yleisestä kulukorvauksesta viime vuonna. Tätä kommentoitiin samoin edellisvuonna. Miksi nyt sitten on olemassa tämä työryhmä? No se on olemassa, koska puhemies Tajani on todennut, että hän haluaa nyt ryhtyä käsittelemään tätä asiaa. Hän antoi minulle tehtäväksi esittää muistion. Tiedätte, että puhemie, puhemies päättää puhemiehistön esityslistasta. Me teemme ehdotuksia, mutta hän päättää ja hän asetti työryhmän, jonka tarkoituksena on käsitellä tätä, ja jonka te, tätä tehtävää. Ja tämä oli myöskin kysymyksenne ennen, että vuoden loppuun mennessä saataisiin ehdotus. Eli asetimme tämän työryhmän ennen kesätaukoa. Työryhmän puheenjohtaja puheenjohtaja on varapuhemies ja lähtökohta on se, että ennen vuoden loppua esitettäisiin ehdotus. Ryhmä tapaa usein, eli tämä on nyt tämänhetkinen tilanne liittyen yleisen kulukorvauksiin – Varapuhemiesten työryhmä tekee ehdotuksen puhemiehistölle päätökseksi ennen vuoden 2017 loppua. No sitten toinen kysymyksenne oli tämä väärinkäytösten paljastaminen ja, ja sitten myöskin matkakulukorvaukset. Nämä täytyy ratkaista nopeasti. Ei voida, ei voida edellyttää, että että näitä kuluja esitetään edustajalle. Me tarvitsemme ratkaisua tähän ja kaikki nämä väärinkäytösten paljastustapaukset, joita on konkreettisesti kolme, koskettivat avustajia. Nämä liittyivät omiin edustajiin, eli tämä ei koskettanut yleistä hallintoa, joten kysymyksenne on täysin oikeutettu. No sitten tuo lainsäädännön jalanjälki. Me olemme tehneet kaikki valmistelut hallinnon puolelta niin, että tämä on teknisesti mahdollista, mutta loppujen lopuksi tämä on poliittinen kysymys, eli puhemiesten täytyy päättää, miten se tarkkaan ottaen käsittelee tätä asiaa. Sitten kysyitte tuo 50 prosenttia vihreitä julkisia hankintoja, voidaanko se saavuttaa? Kyllä, meidän mielestämme näin on. Ja Näette ehkä myöskin, että kaiken kaikkiaan ympäristökysymykset ovat meille hyvin tärkeitä. Rakennukset, joita rakennamme, ne sertifioidaan korkeimmalla tasolla ympäristöystävällisen rakentamisen osalta, siis CAD-rakennus ja myöskin Martens-rakennus ovat tällaisia Martens rakennuksesta saimme myöskin palkinnon ympäristöystävällisestä rakentamisesta ja CAD-rakennus on ollut myös aikaisemman varapuhemiehen Onestan. Hän on ollut mukana tässä ja sekin vastaa kaikkein korkeimpia ympäristövaatimuksia. Me olemme yksi harvoista toimielimistä, jossa myöskin hallinto on emaserfintioitua. Seuraavassa puhemiesten kokouksessa maanantaina Strasbourgissa tulemme esittämään uusia tavoitteita näille emaille. Eli viimeisessä varapuhemies Lunacekin kokouksessa ja ehkä näitte myöskin kuljetuspalvelun muutoksen osalta, että vuoteen 2020 mennessä haluamme, että kaikki autot tuolla palvelussa ovat hybridejä tai sähköautoja ja seuraavan vaalikauden loppuun mennessä kaikki autot ovat sähköautoja Meillä on konkreettisia välitavoitteitakin tässä, joten ympäristöhallinto on todellakin integroitu tähän hallintofilosofiaan ja myöskin poliittisiin prosesseihin. Sitten edustaja Ali kysyi, miksi tuo korotus ensimmäisen tammikuuta 2018 tapahtuu, miten tämä liittyy edustajien budjettiin. Nämä liittyvät toisiinsa, sillä tietysti edustajat ovat myöskin suunnitelleet ovat menonsa tällä hetkellä. Meillä on jo melkein kaikki avustajien matkat suunnitteilla marras-joulukuulle, joten me emme voi tässä nyt puhemiehistössä tehdä mitään kasvattamispäätöstä. Ja edustaja sitten ehkä yllättyy ja näitä varoja ei olekaan, joten tämä nosto astuu voimaan ensimmäinen tammikuuta 2018, se on uusi varainhoitovuosi, sitten on tuoreet rahat käytössä ja sitten edustajat voivat suunnitella näitä missioita niissä puitteissa, mitä varoja hän on käytettävissä. Eri edustajat kysyivät eläkeoikeuksista avustajien osalta. No todella tässä on ongelma, sillä edellinen lainsäädäntökausi oli kuukauden lyhyempi. Ei se voi olla niin, että jos kymmentä vuotta ei saavuteta, ei olisi mitään eläkevaateita, vaan ne täytyy sitten siirtää toiseen eläkejärjestelmään, joka on ehkä vähemmän houkutteleva kuin eurooppalainen. Tässä voimme saavuttaa jonkin ratkaisun vain, siis emme voi saavuttaa hallinnon ratkaisun kautta, vaan tämä kysymys on Euroopan komission käsissä, se on vastuussa tästä, joten hallinnollisilla päätöksillä emme voi saada aikaiseksi oikeusperustaa, jossa todettaisiin, että nämä kymmenen vuotta tässä kohtaa on saavutettu. Sitten herra Sarvamaa puhui tuosta viestintäpolitiikasta. Eli miten me nyt haluamme tämän saavuttaa? No, jos puhumme menettelytavoistamme, niin emme vakuuta ketään, koska meille itsellemme nämä usein ovat ainoastaan paperilla olevia asioita. Eli pitäisi lähteä katsomaan tätä toisaalta, mitkä ovat eri kansalaisille ne tärkeimmät aihepiirit, ja ne ovat totta kai täysin erilaiset. Jos esimerkiksi joku on sairastunut diabetekseen, niin tärkeä asia hänelle tietysti on tuo diabetes. Jalkapallofaneille se on jalkapallo, ja se, että voivatko he katsoa jalkapalloa lomamatkan aikana. Astrid Lulling – perusti koko tai investoi koko poliittisen elämänsä viini- ja hunajakysymyksiin. Ja on sellaisia ihmisiä, joille viinin ja hunajan laatu ovat ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä. Me teimme kerran tuollaisen kokoelman aihepiireistä ja melko helposti saimme 750 eri aihetta, joissa sanomme, että kansalaisten näkökulmasta tämä on mahdollisesti se tärkein aihe. Eli kysymys, joka Brexitissä käy selväksi se, että voinko ottaa koirani mukaan, kun lähden lomalle Espanjaan vai joutuuko se karanteeniin. Eli meidän täytyy nyt ajatella toisinpäin, ei lainsäädäntömenettelyn kautta, vaan kansalaisten näkökulmasta. Mikä tuo, tai mitä Euroopan unioni konkreettisesti antaa minulle, me annoimme tehtävän tiedepalvelulle, että 250 alueelle saataisiin aikaiseksi tuollainen katsaus, että mitä esimerkiksi EU on tehnyt Würzburgin ihmisille tai La Corunian ihmisille, tai mitä eh, se tekee eri konkreettisten aihepiirien osalta ja konkreettisesti yhdellä sivulla yksinkertaisella kielellä, ei millään virkamieskielellä tämä laadittiin. Tämä ei ollut helppoa, sillä työntekijämme kyllä muotoilevat näitä lauseita hiukan hankalasti, mutta me haluamme tarkkaan vastata kansalaisten näkökulmasta, että mitä me teemme kansalaisten puolesta. Ja kansalaiset ovat hyvin eri linjoilla näissä. Sitten meillä on uusi indikaattorijärjestelmä hallinnolle, siinä suhteessa, että miten menestystä voidaan mitata ja hallinnolle ja tiedeyksikölle pyysin, että mitattaisiin näitä hours of attention, eli kuinka paljon näkyvyyttä me saamme tuotteillamme aikaiseksi kansalaisten keskuudessa, kuinka paljon aikaa kansalaiset käyttävät kuunnellessaan meitä. Voimme tuottaa paljon, mutta jos nämä sitten menevätkin varastoon, niin en ole saavuttanut mitään. Täytyy keskittyä siihen, Miten me saavutamme sen, että kansalaiset kuuntelevat meitä eri viestintävälineidemme kanssa? Ja tähän kuuluu myöskin se, että puhutaan sellaisista asioista, jotka kansalaisten näkökulmasta ovat mielenkiintoisia. No tuosta matkatoimistosta jo puhuinkin. Edustaja Ajala puhui vammaisten ihmisten eteen tehtävistä toimista. Me teemme kaikkemme jotta helpottaisimme näiden ihmisten vierailua. Jos jokin konkreettinen ongelma esiintyy, kirjoittakaa minulle siitä, niin sitten se ratkaistaan. Jos en ole kaikkea huomannut, kirjoittakaa tästä minulle ja ratkaisemme asian, koska on tärkeää, että vammaiset ihmiset vähintäänkin yhtä helposti pääsevät tänne kuin ihmiset, joilla ei näitä vammoja ole. Sitten esititte kysymyksen liittyen tulkkeihin. Todellakin meillä on 24 kieltä. Kyseessä on järjestelmä, mitä ei millään muulla toimielimellä maailmassa ole. Ja sitten toiseksi tulee YK kuusi kieltä. Me haluamme 24 kieltä ja totta puhuen emme halua 24 kieltä. Me haluamme olla siinä tilanteessa, että Meillä voi olla 25, 6, 7 kieltä täällä käytössä, sillä laajentuminen Balkanin alueella on näköpiirissä, ei nyt ehkä huomenna tai ylihuomenna, mutta seuraavan kymmenen vuoden aikana mahdollisesti. Ja jos nyt haluaa tällaisen järjestelmän, se täytyy olla tehokas. Ja tästä syystä viimeisen kahden vuoden aikana olemme puuttuneet tähän intensiivisemmin, sillä tulkkien välillä työtaakka on hyvin erilaista. On sellaisia tulkkeja, jotka olivat hyvin. Heillä oli 16 tuntia viikossa tulkkikopissa töitä ja sitten oli sellaisia tulkkeja, joilla oli ainoastaan 6, 7 tai 8 tuntia. Tämä oli ainoastaan tehotonta, vaan minun mielestäni myöskin epäreilua. Ja tässä on sellaisia ratkaisuja, joissa meidän täytyy parantaa esimerkiksi suunnittelua, myöskin eh, kielten opiskelu täytyy ottaa huomioon, sillä kieliyhdistelmä vaikuttaa käyttöön. Ehkä on vaikeaa eh, jonkun oppia saksaa, jolla on romaninen tausta, mutta jos joku opiskelee saksaa, niin totta kai häntä voi käyttää paljon enemmän, mutta kyseessä on hyvin hankala kieli joka edellyttää monivuotista opiskelua. Meidän tulisi tätä helpottaa. Osa näistä ongelmista on otettu käsittelyyn. Keskimääräiset käyttöajat ovat, ovat parantuneet, eli keskiarvo oli pari vuotta sitten 11 tuntia ja nyt sitten keskiarvo on jo 13 tuntia viikossa tulkkikopissa. Mutta tässä on kaksi ongelmaa joihin on puututtu tämän työaikalainsäädännön kautta. Ensinnäkin me emme enää tee työtä niin kuin silloin, kun vanhat säännöt astuivat voimaan, eli kolme ja puoli tuntia aamupäivällä ja kolme ja puoli tuntia iltapäivällä. Edustajien työ on muuttunut paljon. Koordinaattoreiden kokoukset ovat tärkeitä, kolmikanta neuvottelut ovat tärkeitä, usein ne ovat tunnin kokouksia eivätkä esiinny aamu- tai iltapäiväblogissa, vaan joskus myöskin lounastauolla. Eli me tarvitsemme joustavamman järjestelmän, joka ei enää onnistu näiden kolme ja puolituntisten blokkien kautta. Yksi tärkeä muutos, jonka me olemme saavuttaneet työaikalainsäädännön muuttamisen kautta, on se, että päivittäinen maksimaalinen työaika on nostettu seitsemästä seitsemään ja puoleen tuntiin ja kuusi kertaa kuukaudessa kahdeksan tuntia. Komissiossa tuo maksimi työaika päivittäin on 10 tuntia, mutta meidän tulkkiemme työ on paljon monimutkaisempaa kuin komission tulkkien työ. Ja tästä syystä uskon, että on oikein, että kyseessä ei ole 10 tuntia, niin kuin kolme vuotta sitten ehdotettiin alun perin, vaan tuo maksimityöaika on kahdeksan tuntia kuusi kertaa kuukaudessa. Tähän tämä on rajattu. Silti tämä on muutos tulkeille. No, se aiheuttaa levottomuutta, mutta se johtaa siihen, että todennäköisesti me voimme säästää noin kaksi miljoonaa euroa. Me saamme lisää työaikaa tulkeille, joten todennäköisesti, jos tämä onnistuu oikein, niin noin 14-15 tuntia meillä on viikossa sitten per tulkki, ja me kiinnitämme huomiota siihen, että ne kollegat, jotka ovat jo aikaisemmin tulkanneet paljon, että heitä ei tässä enää käytetä lisää, vaan haluamme sellaisen järjestelmän, jossa kaikki tulkit saavat enemmän tai vähemmän saman verran työtä No, ehkä tämä nyt ei ole kuitenkaan oikea tilaisuus puhua siitä. No sitten puhuitte rakennusten käytöstä. Ne, jotka käyttävät rakennuksiamme, maksavat myöskin käytöstä. Kysyitte konkreettisesti myöskin alueiden komiteasta. Alueiden komitea maksaa. Meillä on yksi muutos, joka tehtiin pari-kolme vuotta sitten, tai kaksi muutosta. Ensinnäkin alueiden komitea ei maksa enää samoja summia turvallisuuden osalta, sillä näitä ylimääräisiä kuluja ei muodostu, joten me vaadimme alueiden komitealta oikeastaan liikaa. Olen tämän korjannut. Meillä on turvallisuusyksikkömme ja nämä lisäkustannukset ovat melko alhaiset, mutta jos AK ja TSK eh, kokoontuvat parlamentin rakennuksessa, niin sitten he käyttävät myöskin parlamentin tulkkeja eivätkä tuo komission tulkkeja mukanaan. Tämä on mielestäni vain reilua ja oikein. No sitten avustajien eläkkeet ja eli tässä tämä kasvu on 13 prosenttia, mutta se voidaan toimeenpanna vain 2018, sillä Tässähän nyt edustajat ovat jo suunnitelleet nämä menonsa vuoden loppuun asti. Sitten Ignacio Salafranca esitti kysymyksen liittyen näihin suunnitelmiin vaalien liittyen. Puhemiehistön tapaamisessa pohdittiin sitä, miten me kommunikoimme. Tämä on tärkeä kysymys. Myöskin se, mitä tämä tarkoittaa huippuehdokkaalle tällä hetkellä miten hän on mahdollisesti myöskin erilainen kuin edelliskerralla. No, tällä hetkellä lähden siitä, että puhemiehistö ennen vuoden 2017 loppua tekee päätöksen liittyen strategiaan Eurooppa-vaalien osalta. Intensiivinen, intensiivisempi ei kuitenkaan tarkoita kalliimpaa, vaan me teemme suunnitelman suurin piirtein saman budjetin kautta. Me haluamme tehdä tämän hiukan paremmin, mutta emme halua käyttää lisää määrärahoja hallinnon osalta. Te puhuitte Strasbourgista lokakuun alussa perustin uuden yksikön, jonka tarkoituksena on äh, esimerkiksi kiinnittää huomiota siihen, että jotka haluavat pitää järjestää konferensseja voivat näin myöskin tehdä, koska meillä on Strasbourg tyhjänä useiden viikkojen aikana. Siellä on hienot fasiliteetit, kansalaiset ovat jo maksaneet kaikesta tästä ja mielestäni pitäisi sitten helpommin olla kansalaisten käytettävissä. Sen sijaan, että tämä kolme viikkoa olisi ongelma, me voisimme nähdä sen myöskin mahdollisuutena sille, että eurooppalaiset toimijat voisivat tavata siellä. Ja tämä uusi yksikkö Strasbourgissa nyt sitten pyrkii nimenomaan helpottamaan tätä eikä, ja pyrki poistamaan näitä byrokraattisia esteitä. No sitten eläkerahastosta. Me kaikki tiedämme, että eläkerahasto on jäämä ajalta, jolloin ei ollut vielä eurooppalaista eläkejärjestelmää, vaan oli kansallisia eläkejärjestelmiä osittain, mitä ei ollut. Eläkerahasto tekee työtä käytettävissä olevilla varoilla. Se on suljettu, siihen ei enää voi liittyä. Eli periaatteessa kyse on siitä, että miten nyt kohtelemme tällaista menneisyyden relikkiä. Se on hyvin riippuvainen siitä, miten sen sijoitukset kehittyvät, eli voidaan ainoastaan tehdä arvioita siihen liikkyen. No, tämänhetkinen arvio on se, minkä myöskin kirjallisesti ilmoitin teille – 2023-2024. Esititte myöskin kysymyksen, voivatko eläkerahaston käyttäjät, voidaanko heidät ottaa mukaan tähän no, tässä on hyvin tiukat juridiset rajat. Me tarkastimme tilanteen usean otteeseen. 2009 on ryhdytty joihinkin toimenpiteisiin, joka on myöskin lisännyt eläkerahaston maksukykyä, mutta tässä on hyvin tiukat rajat liittyen toimenpiteisiin, sillä näillä edustajilla on odotuksia, jotka ovat tähän lähteneet mukaan, eli mahdollisuudet eivät ole nollassa, mutta volyymin osalta ne ovat hyvin rajalliset. No sitten puheenjohtaja Gresle kysyi puolueista ja säätiöistä, mitkä ovat niihin liittyvät ongelmat. Oli koko joukko ongelmia yksittäisten puolueiden ja säätiöiden kohdalla, varsinkin mitä tulee rahoi kysymykseen kansallisten puoluetoimien tai vaalitoimien rahoittamisesta tai kansallisten kansanäänestysten rahoittamisesta puhemiehistö myöskin ryhtyi toimiin. Ja esitti vaatimuksensa ja tietyt järjestöt sitten lopettivat, keskeyttivät työnsä. No sitten tämä komission ehdotus, onko kyse siitä, että puhuttaisiin jostakin systemaattisesta ongelmista – Näihin kuuluu muun muassa se, että tähän mennessä on ollut mahdollista, koska puolueita, puolueet voivat perustaa yksittäisille jäsenille niin, että samasta kansallisesta puolueesta olevat edustajat voivat perustaa eri eurooppalaisia puolueita ja heillä on sitten mahdollisuus saada näitä jaettuja tasaisesti jaettuja tukia. Eli tässä nyt sitten se voi johtaa siihen, että keinotekoisesti näiden lukumäärää kasvatetaan, koska sitten tuet voidaan taata. Tämä kannustin pitäisi poistaa. Se oli myös yksi niistä kohdista, jotka 2016 kesäkuussa tein selväksi myöskin raportissani puhemiehistöllä. Toiseksi on olemassa myöskin ongelma, mutta tämä liittyy liittyy tavarakorvauksiin. Onko tämä todellinen osa vai ei? No, minun mielestäni nyt pitäisi puoltaa sellaista järjestelmää, jossa nämä maksut tapahtuisivat ainoastaan käteisellä. Ne voivat sitten olla kaiken kaikkiaan hiukan alhaisemmat kuin tähän mennessä, ja tämä on myöskin se ehdotus, jonka Euroopan komissio on tehnyt, joten tässä mielessä voidaan sanoa, että komission ehdotus melko pitkälti haluaa ratkaista nämä ongelmat, jotka liittyvät myöskin tuohon rahoitushallintoon. Komissio rajoittaa näkemyksessä myöskin tähän kysymykseen, eikä ole lähtenyt pidemmälle, mikä on mielestäni ihan viisastakin, että se rajoitti tämän tähän. No sitten kysyitte näistä pitkä, pitkistä missioista. Ne voivat olla kyllä järkevä väline, sillä tällaisen long-term mission kohdalla meidän ei tarvitse kattaa kustannuksia työ, työskentelypaikkakunnan vaihdon osalta – No se on, on järkevämpää taata tällainen missio, koska meidän ei tarvitse näitä siirtokustannuksia maksaa. Joten periaatteessa tämän pitäisi jäädä välineeksi, mutta totta kai täytyy kriittisesti pohtia, onko se järkevää. No näissä konkreettisissa tapauksissa Tallinna, no tässä on kyse tiivimästä yhteistyöstä Viron puheenjohtajakauden kautta. Tämä on ajallisesti tiukka Ja sitten Milanossa kyse on koulutettavasta tulkista. No sitten viimeinen kysymys, tämä sihteeristö, tuki ja puolueiden käyttö. No te varmastikin tiedätte myöskin lehdistöstä, että tässä on ollut hyvin paljon erilaisia tapauksia kaikissa näissä tapauksissa. Me pyrimme varmistamaan, että nämä maksut palautetaan joissakin maissa, kansallisissa järjestelmissä. Tätä asiaa on tutkittu paljon oikeuslaitoksenkin taholta, mutta mitään päätöstä ei vielä ole. Bart taas esitti niin ikään kysymyksen avustajien jotka liittyy avustajaan, mutta vastasin tähän jo aikaisemmin. Paljon kiitoksia. No niin, sehän onnistui hienosti ajallisesti. Kiitokset näistä tiedoista ja sitten Dennis vielä esittelin ominaisuudessa näin loppuun. Kiitokset Inge ihan lyhyesti. Tarant, Mr. Tarant Edustaja Tarant ilmeisesti haluaa esittää vielä kysymyksen, mutta oikein lyhyesti ja ytimekkäästi. Rouva puheenjohtaja, olosuhteet huomioon ottaa ottaen en esitä kysymyksiä, sillä vastaukset ovat olleet aika lailla tyhjentäviä. Pääsihteerille vain tiedoksi, että ongelmallisen aika teidän urallanne on tavata Aira Sender, Salafranca, Gressler, De Jong ja minut tällaisessa tilaisuudessa. Okei. Okay, uh... Eh, No niin, toinen yritys ihan lyhyesti, sillä kysymykset on käyty läpi ja näin ympyrä umpeutuu. Nyt katsotaan vain, että mitä tästä syntyy. Kaksi asiaa. Ensinnäkin olemme valmiita tukemaan pääsihteeriä. Esittelijän ominaisena voin sanoa, että pääosastot tekevät yhteistyötä ja hän esittelevät näitä lukuja, mutta tarvittavat resurssit meidän tai muiden sihteeristöissä. Tarkoituksena on vain valistaa teitä. Meillä on Alankomaiden parlamentissa tällaisia avustavia henkilöitä, mutta meillä sellaisia ei ole. Meidän täytyy vain tukeutua toisiimme ja tähän ongelmaan haluamme tarttua. Ja kun Derek on saanut työnsä päätökseen, ei välttämättä vastuuvapauden kautta, vaan puhemiehisön kautta, niin minä ainakin yritän varmistaa, että työvaliokunnassa käsitellään myöskin tämä vastuuvapausteksti. Sitten pääsihteerin viestiin koskien viestintää. Tämä uusi lähestymistapa kuulostaa mainiolta. Tiedän oikein hyvin, että kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että yritetään saada läheinen yhteys valitsijakuntaan, mutta meidän täytyy myöskin jollakin tavalla kääriä hihat. Eli yrittää saada ihmiset ymmärtämään, että no on olemassa hyvää viiniä, on olemassa vielä parempaa viiniä, eli aina on parantamisen varaa tarjolla. No nyt ei varmaan kannata keskustelua enää jatkaa, sillä ei mitään järkevää suustaan enää saa, joten tämä riittää tältä osin. Ja sitten kun puhumme viime vuoden vastuuvapaudesta, niin sitten tapaamme uudestaan. Ja huomenna tapaamme komission jäsenen mimitsan ja näihin sanoihin päätän kokouksemme. Kiitos.